Diamo inizio alla commissione. Aloitetaan kokous. Maria nyt paikoille. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan kokous. Tervetuloa. Aluksi hyväksytään esityslista. Tänne on tehty pieni muutos. Se kohtaa, koskee kohtaa 10. Ja se oli käsiteltävänä huomenna. Ja esittelijä on varjoesittelyiden kanssa sitä mieltä, että sen työstämiseen tarvitaan enemmän aikaa, eli siis kompromissitarkistusten työstämiseen, ja sen vuoksi kohta 10 eläintensuojelukuljetuksen aikana. Se käsitellään 18. ja 19. syyskuuta. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista on siis hyväksytty tällä esittelemälläni muutoksella. Haluaisin myös ilmoittaa koordinaattoreille, että jos tänään onnistumme käsittelemään asiat nopeasti, niin valiokunnan kokouksen päätteeksi pidämme koordinaattoreiden kokouksen ja tällä tavalla käytä, voitamme hieman aikaa, sillä huomenna aamulla meillä on vain vähän aikaa. Tulkkaus on tänään saatavilla kaikille valiokunnan kielille. Sitten kohta kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta. Jos ei ole vastus, jos ei kukaan vastusta, niin hyväksymme tämän kohdan niin äh, kokouksen 14. toukokuuta pöytäkirja kuin kokouksen 30. ja 31. toukokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja on siis hyväksytty. Muistutan, että tämänpäiväinen kokous on myös webstreaminä verkossa. Tällä hetkellä on tehty jo 610 tarkistusehdotusta ähm, asia, tai siis suoria maksuja koskevaan asiaan sekä sitten 540 ähm, tarkistusta yhteisten markkinajärjestelyä koskevan asian, eli nyt on jo yli tuhat tarkistusta siis tehty. Jotta voimme toimia hyvin, niin muistutan teitä kaikkia siitä, mitä sihteeristö on teille ilmoittanut tarkistusten esittelystä koskien yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olemme silloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi tänään valtuuskunnan, parlamentaarisen valtuuskunnan uudesta Seelannista. Lockwood Smith on heidän, heidän edustajansa. Tervetuloa tänne maatalouden ja maatalouden kehittämisen valiokuntaan. Lämmin tervetuloa toivotus kaikille uusiseelantilaisille ystävillemme. Haluan myöskin kiittää vierailijoita, jotka ovat täällä Toskaanan maakunnasta. Tervetuloa. Hyvä, siirrytään sitten kohtaan neljä. Väliaikainen mietintö myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien 2014 ja 2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, rahoituskehyskeskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä yhteisen maatalouspolitiikan osalta ja juuri niiden uudistusten osalta, joita me täällä käsittelemme. Haluaisin kertoa teille, että kymmenen päivää sitten Eurooppa-neuvosto keskusteli neuvottelupaketista, jonka Tanskan puheenjohtajavaltio oli esittänyt, esitellyt. Huippukokouksen päätelmissä ei ole vielä annettu minkäänlaisia konkreettisia lukuja tulevalle rahoituskehykselle, mutta meidän kantamme, josta keskustelemme siis tänään, on se, että haluamme ilmaista komissiolle meidän valiokuntamme kannat liittyen tämänhetkisiin lukuihin, joita haluamme tarkistaa ja jotka haluamme varmistaa tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä asia on siis meille erittäin tärkeä. Me haluamme parlamentin kannan tuoda selvästi esille. Haluan kertoa teille, että minun laatimani mietinnön lähtökohta on siis se, lähtökohtana on siis 8. kesäkuuta 2011 esitelty kanta, niin sanottu suremietintö sekä sitten myöskin Dessin mietintö 23. kesäkuuta 2011 on siis ollut käsittelyssä. Parlamentti on pyytänyt selvästi, että YMP-talousarvio täytyy, sen täytyy pysyä samalla tasolla kuin tällä hetkellä. Reaali, reaalia Siis todellisesti summien täytyy pysyä vähintään samoina. Tämä on meidän kantamme. Toivotan tervetulleeksi komission edustajan. Ja muistutan, että jos tarkistuksia on tähän mietintöön, niin ne täytyy toimittaa 4. syyskuuta mennessä. 4. syyskuuta kello 12 mennessä. Tässä mietinnössä siis painotetaan meidän kantaamme asiaan. Minä pysähdyn nyt tähän ja kollegat voivat pyytää puheenvuoropyyntöjä. Ja myöhemmin annan sitten puheenvuoron myöskin johtaja Merkerille. Ester sitten Giovanni. Ja, dank u, dank u wel, voorzitter. En ik wil u ook eh, bedanken. Kiitoksia, puheenjohtaja. Wat wij allemaal gekregen hebben. Kiitän tästä työasiakirjasta, jonka olemme saaneet. Puhun varmasti koko EPP-ryhmän nimissä varjoesittelijänä, että me pidämme kiinni suura ja valiokunnan mietinnön linjauksista. Minusta on oikein hyvä, että työasiakirjassa on esitetty juuri se, mitä Euroopan komissio on nimittänyt tämän päivän budjetin jäädyttämiseksi. Kuitenkin on kysymys 10 prosentin leikkauksesta. Nyt olemme keskustelemassa siitä, millä tavalla tämä budjetti voidaan paremmin jakaa pienemmällä volyymilla jäsenvaltioiden kesken. Ja vielä tästä itse mietinnöstä. Meidän täytyy myös pohtia sitä, minkälainen suunnitelma B otetaan käyttöön. Totta kai me pidämme kiinni suunnan mietinnöstä, mutta voimme myös katsoa kristallipalloa ja mehän emme tiedä, mitä monivuotisessa kehyksessä tullaan linjaamaan, sitä me emme vielä tiedä. Ja jäsenvaltioissa on osittain paljon tiukempiakin vaatimuksia, erityisesti tähän kriisiaikoina, ja siksi muutoksia saattaa vielä tulla. Tämä tarkoittaa sitä tapausta silmällä pitää, että budjettia ei hyväksytä. Me tarvitsemme myös sellaisen suunnitelman B, ja tämähän koskee myös toisen pilarin yhteisrahoitusta. Nyt, jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita antamaan riittävästi varoja Euroopan unionille, niin silloin meidän täytyy löytää, löytää sellaisia mahdollisuuksia, että jäsenvaltiot joutuvat sitten paikallisella kansallisella tasolla järjestämään resursseja ja EPPn osalta erityisesti toisessa filarissa tämä täytyy rahoittaa siten, tai tällä tavalla, jotta sitten meillä on riittävästi resursseja Euroopan unionin tasolla. Toinen asia, johon haluan puuttua, on, koskee myös yksityisen, yksityisistä rahoituslähteistä tulevien varojen käyttöä. Tämä on sellainen mahdollisuus, jota me olemme liian vähän käyttäneet. Me voisimme käyttää sitä enemmänkin. Olen, äh, minä kannatan tämän tekstin linjauksia mutta haluan lisätä, että me tarvitsemme myös sellaisen suunnitelman B, jos budjetti kaatuu. Kiitos. Grazie Ester. Hyvä, varmasti. Tai siis haluan kiittää huomioista koskien mietintöä ja varmasti me otamme huomioon. Sitten seuraavana Giovanni Lavi ja sitten George Lain, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tehdä hieman laaja-alaisemman huomion koskien mietintötekstiä. tekstiä Siinä käsitellään siis uusia, uutta monivuotista rahoituskehystä. Puheenjohtajavaltio Tanskan päätelmissä ei neuvotteluja saatu kovinkaan paljon eteenpäin ja minusta tuntuu siltä, että pitäisi painottaa sitä, että nyt Kyproksen Karla täytyy todellakin päästä eteenpäin asiassa. Olen osallistunut vuoden 2013 talousarviota koskeviin eh, kolmen toiminnin välisiin keskusteluihin. Ja nyt tuntuu siltä, että istumme ajoneuvossa, jossa ei ole kuljettajaa ollenkaan. Neuvosto 28.29. päivä puhui kasvusta ja kehityksestä ja sitten joka tapauksessa on kuitenkin vähennetty 17 prosentilla rahoitusta juuri kasvulta. No mitä sitten tulee tähän monivuotiseen rahoituskehykseen? Tämän päivän kokemusten perusteella tuntuu siltä, että matka on vielä erittäin pitkä. Olen erittäin huolissani. Puheenjohtaja kertoi, että että muutos- tai tarkistusehdotuksia on tehty hirveästi tähän tekstiin. Ja toisaalta sitten minua huolestuttaa myöskin se, että monivuotinen rahoituskehys eh, ja sitä koskeva prosessi ei mene eteenpäin riittävän nopeasti. Aikataulusta on poikettu todella paljon. Tämä kaikki johtaa siihen, että ehkä meidän täytyy sitten valiokunnassa arvioida, mitä, mikä voisi olla se mahdollinen skenaario, jos monivuotista rahoituskehystä ei saada sovittua ajoissa ja miten se vaikuttaa sitten yhteiseen maatalouspolitiikan. Haluaisinkin nyt kysyä komissiolta, että joko siellä on alettu ottaa tällainenkin mahdollisuus huomioon ja pitäisikö sitten kolmen toimielimen välillä keskustella tällaisesta skenaariosta? Kiitos. Kiitos Giovanni. Varmasti nämä uutiset, joita nyt tulee, ne eivät ole myönteisiä. Tämän päivän uutisetkaan eivät ole todellakaan myönteisiä. Nyt me menemme kuitenkin keskustelussa eteenpäin. Pyrimme osoittamaan, että parlamentti teki kaikkensa, jotta aikaa ei kulu hukkaan. Toisaalta on kuitenkin selvää, että jos lukuja YMP-lukuja ei saada saavutettua, niin silloin keskustelu on loppu. George Laija ensin, kiitos. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tämä lausunto on oikeastaan erittäin tärkeä asiakirja, mitä maatalousvaliokuntaan tulee koska jos me katsomme, mitä kontaktiryhmä MFFstä on saanut aikana tämän parlamentin työmenettelytapoja, niin kanta on varsin selvä. Nimittäin kompromisseista äänestetään valiokunnissa, mutta ne, niitä ei viedä täysistuntoon ja näihin ei liity mitään lukuja. Joten tämä on nyt oikeastaan ainoa tilaisuus, joka meillä on yrittää ilmaista meidän näkemyksemme siitä, mistä ehdottomat rajalinjat menevät päärahoituskysymyksissä. Joten tämän takia meidän pitää nyt selväpäisesti ajatella, mitä tähän lausuntoon oikein tulee mukaan, koska muutoin neuvottelijat, jotka käyttävät SURE-kertomusta tai mietintöä neuvottelua varten neuvoston ja komission kanssa – kun puhuvat tästä monivuotisesta rahoituskehyspäätöksestä, niin SURE-mietintö ei kata kuitenkaan kaikkia niitä kysymyksiä, joista me keskustelemme rahoituskysymysten yhteydessä. Ja tämän takia nyt meillä on tilaisuus ottaa kantaa. Ensinnäkin minusta tuntuu, mitä tulee talousarvioon. Tämä on tilaisuus uudelleen todeta, missä tämä punainen rajalinja oikein menee. Ja vaikkakin ymmärrän, että te haluatte palauttaa budjetin niin, että jäädytettäisiin reaalitermit, mutta kuitenkin haluaisin mukaan muutamia kohtia, jossa sanottaisiin, että huomattavia leikkauksia on tehty komission ehdotukseen, ja jos vielä lisäsäästöjä täytyy löytyä, niin niitä ei pitäisi kuitenkaan ottaa maatalousbudjetissa. Minusta tämä tuntuu aivan olennaiselta. Tämä pitää ilmaista selkeänä rajalinjana tälle valiokunnalle kunnalle neuvotteluissa, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Toisekseen en tiedä, haluammeko käsitellä tätä jakokysymystä, mutta tämä ei kyllä ainakaan ollut silloin mukana, kun Surestasta puhuttiin. Haluaisimmeko ehkä kommentoida sitä myös tässä asiakirjassamme? Voisimmeko joko saavuttaa yhteisen kannan, ehkä tällaisen yleisen kannan voisimme ilmaista menemättä liikaa yksityiskohtiin ja haluaisin tietää, mitä äh, herra Kapulus Santos on tästä mieltä, mutta koska hän on tässä valvonnassa keskustelua koskien ehdotuksia, niin minusta tuntuu siltä, että meidän täytyy ainakin yrittää jotakin sanoa siitä, mikä meidän näkemyksemme on tästä uudelleenjakokysymyksestä. kysymyksestä sitten mikä kuuluu MFFn rahoituskeskuksen ulkopuolelle, mikä se sisäpuolelle. Kun Suresta neuvoteltiin ja se mietinnöstä äänestettiin, me halusimme mukaan jonkin verran rahoitusta komission ehdotukseen koskien kriisivarausta ja globaalirahastoa. Tämä ei ole kuitenkaan esillä. Mitä meidän valiokuntamme on mieltä? Olemmeko sitä mieltä, että tämä on oikea tapa toimia vai uskommeko me, että haluamme panna kaiken tämän kaikki nämä varat, koska nehän varat ovat vain siellä, jos ollaan jossain kriisitilanteessa, niitä ei tavallaan oikeastaan edes ole olemassa muutoin. Haluammeko tämän mukaan budjettiin uudestaan, koska tällä on seurauksia talousarvioon, jos emme saakaan niitä resursseja. Silloin itse asiassa tämä on kyllä leikkaus maatalouspolitiikasta, mikä teidän kantanne on tästä meidän pitäisi ajatella todella huolesti sitä, mitä me haluamme tähän lausuntoon, koska tämä on meidän ainoa tilaisuutemme ilmaista, mitä maatalousvaliokunta oikein haluaa, missä meidän rajalinjamme menevät. Ja meidän pitää vakavissamme pohtia sisältöä teidän lausunnossanne. Ja nyt olette avannut itse keskustelun tämän työasiakirjan pohjalta, ja meidän pitää huolella miettiä, mitä jatkossa tähän otamme mukaan näissä avainkysymyksissä. Grazie. Kiitoksia George. Tämä on varmasti ihan johdonmukaista sen kanssa, mitä olen puhunut. Eli ainoa mahdollisuus on se, että me tuomme kantamme selvästi esille tässä mietinnössä. Jatketaan keskustelua. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Luis Capo ja sitten Megines. Caro Presidente, eu queria muito simples, simplesmente uh, eh, associar... me Puheenjohtaja, kiitos. Olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka ovat kiittäneet tehtystä työstä ja tehokkaasta työstä. Katson, että herra Laajen viittasi hyvin oleelliseen kysymykseen Tanskan puheenjohtajamaan laatimaan asiakirjaan ja, ja, jakelusta. Ja päätöshän tehtiin Euroopan ministerineuvostossa. Ja tämä tulee yksi, ole, yksi kuumimmista perunoista. Ja tämä on sellainen asia, ja johon meidän täytyy panostaa energiaa, jotta saamme sen ratkaistua nopeasti. Tämä lausunto heijastelee niitä huolia, joita tällä valiokunnalla on ollut, ja onnettelenkin tehdystä työstä. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia Luis haluan edelleen toivottaa tervetulleeksi uusia ihmisiä, sillä siis valtuuskunta tuli vasta nyt paikalle uudesta Seelannista, eli annoimme aplodit, mutta he eivät olleet vielä paikalla. Haluan siis toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kollega Logu Smithin, joka on siis eh, uuden Seelannin edustajien huoneen eh, edustaja tai puheenjohtaja. Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan. Grazie. Continuiamo il nostro... No niin, jatketaan keskustelua. Maria Megines, ole hyvä. Thank you, Chairman, uh, and thank you for your work. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös työstäni ja tästä selkeästä työasiakirjasta. Ehkä olisi nyt hyvä kysyä uusi seelantilaisilta, onko heillä koskaan mitään ongelmia maataloustalousarvionsa kanssa, ehkä erilaisia ongelmia kuin meillä täällä. Niin yksi lisäkohta siihen, mitä aikaisemmin on jo sanottu. Minulle tämä rajalinja kulkee seuraavassa kohdassa. Te sanoitte, että on tehty yli tuhat tarkistusta eri mietinnöistä ja tämä on vasta alkua. Kaikki nämä tarkistukset pyytävät, että viljelijät erityisesti pitää tulla suoriin tukiin, että he tekisivät vieläkin enemmän ja annamme kuitenkin heille vähemmän tukea. Minun rajalinja kulkee siellä, että jos talousarvio ei ole sillä tasolla kuin me haluamme parlamentissa, silloin me leikkaamme poistamme näitä tarkistuksia koska ei voida hyväksyä, että pyytäisimme viljelijöiltä tekemään enemmän, syventämään vihertäviä toimia, ympäristötoimia, ja silti otetaan rahaa heiltä kaikesta tästä pois. Haluaisin jättää puheenvuoron nyt tähän. Kiitos. Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Me olemme äänestäneet suurella enemmistöllä niin Albertsin mietinnöstä kuin eh, toisestakin asiakirjasta. Eli kyllä varmasti tässä on eh, punainen lanka. Brita Remes ja sitten Elisabeth Kostin. Ja, danke. Auch ich möchte... Kiitoksia. Minäkin kiitän tästä todella hyvin strukturoidusta paperista, joka tekee johtopäätöksiä konkreettisista asioista. Ja toteaisin vain, että, että minulla pelkään, että koko Euroopan kriisikeskustelussa – ei enää muisteta sitä, mitä meillä pitäisi olla meidän budjetissamme Euroopan unionin talousarviossa, sillä mitä tässä nyt esitetään, niin Euroopan talousarvio jää aika vähälle ja voidaan miettiä, että ollaanko tässä riittävästi vakavissamme ja meidän täytyy näin ollen taistella maatalousbudjettimme puolesta, koska jos Eurooppa joutuu tekemään yhä enemmän ja kuitenkin rahaa pitäisi kuluttaa vähemmän, silloin jäsenvaltioiden pitäisi itse osoittaa, että niillä on myös tämä kurinalaisuus ja sitä ei nyt tällä hetkellä näy. Ja siinä mielessä olen iloinen siitä, että kiinnostavaa keskustelua tullaan tästä käymään ja se jää nähtäväksi, miten se yhteinen linja sitten löytyy, jota kaikki voivat puolustaa. E Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin tukea edellisten puhujien lausumia, äh, mitä tulee äh, tämän budjetin leikkauksiin. Meidän täytyy todellakin olla hyvin varovaisia. Niin kuin Ester Lange totesi, että maaseudun kehitys on ollut jäsenvaltioissa hyvin kovan paineen alla ja tässä monet kansalliset valtiovarainministerit äh, näkevät äh, säästöpotentiaalia ja minusta on oikein tärkeää, että, me em, että meidän täytyy väsymättömästi selvittää ja painottaa sitä, että maaseudun kehitysrahastot ovat kasvurahastoja, koska kun ajatellaan vihreätä kasvua, äh, niin tämä on sellainen asia, jota ei varsinkaan tällaisina aikoina – jossa budjetti on tiukoilla, niin siinä emme saa antaa periksi ja voin vain tukea Malcolm McGinnessia tästä ensimmäisestä pilarista ja suorista maksuista, niin ehkä maaseudun kehitys on sellainen, että, että meidän täytyy taistella sen kehittämisen puolesta. Giovannilla vielä otti asille, asian esille, joka on minusta hyvin tärkeä, nimittäin se, että yhdessä komission kanssa meidän täytyy laatia äh, suunnitelman B, joka sitten voi tai pitäisi tulla ajankohtaisesti, varsinkin jos neuvottelut, eivät saa, jos neuvottelut ei saada päätökseen, koska suorissa maksussa ei kovinkaan paljon ongelmia ole, että ehkä sitten voitaisiin jatkaa tällä vanhalla budjetilla hätätapauksessa, mutta asioiden kehitysohjelmat, niiden ohjelmatauko on Vuoden 2013 loppuun asti. Ja tämä tarkoittaa viljelijöiden kannalta, meillä syntyy melkoisen epävarmuuden eh, tilanne näinä aikoina. Siksi oli, pitäisin hyvänä sitä, että komissio yhdessä parlamentin kanssa voisi tehdä konkreettisia ehdotuksia. Yksi lyhyt huomio vielä eh, näistä luvuista. Muutama viikko sitten julkistettiin selvitys, jossa tarkasteltiin jäsenvaltioiden maatalousmaksuja, ja tässä on tullut selvästi esille, että esimerkiksi USAssa annetaan kolme kertaa niin paljon tukiaisia verrattuna Euroopan maatalouspolitiikkaan, ja kyllä meidän täytyisi tämäkin muistaa ja myös tässähän ei ole kysymys pelkästään siitä, että me haluamme turvata maatalouden ja maatalouden työpaikat ja lentäväketuotannon, vaan ennen kaikkea kysymys siitä, että meidän täytyy pysyä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisinä ja, ja sitä ei saa unohtaa missään tapauksessa. Kiitoksia. Oikein hyvä, kiitoksia Elisabeth. Sitten Albertis. Agnew ensin ja sitten Albertis. Thank you, Chairman. I was... Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin mielenkiintoisena jäsen Levieriä. Hän, hän pyrkii saamaan komission kannasta selvää, kun kyse on YMP-politiikan uudistamisesta. Huolimatta kovasta työstä, tiedän, että hän tekee kovasti töitä, hän kuitenkin tuntee olevansa ajoneuvossa ilman kuljettajaa, eli ajelehdimme eteenpäin ilman minkäänlaista suuntaa. Churchill oli joskus samassa tilanteessa, en tiedä onko jäsenellä vielä samaa mieltä. Tanskan puheenjohtaja on jäänyt jälkeen, hän myös sanoi. Tässä hän on oikeassa. Tanskalla oli vuoden ensimmäinen puolisko, eli kuusi kuukautta. Kyse on myöskin maasta, joka on tunnettu maataloudestaan. Eli Tanska on jäänyt jälkeen näissäkin olosuhteissa. Entä sitten Kypros, jolla on toinen puolisko vuodesta, jossa, jota ja sitten jossa on myöskin aikausi ja Kypros on myöskin maa, jossa maatalous ei ole niin tärkeässä asemassa. Minä olen siis samaa mieltä siitä, mitä hän kysyi komissiolta, mitä komissio aikoo tehdä asialle. Haluan lisätä myöskin oman kysymyksen komissiolle. Päättyykö tämä nyt sillä tavalla, että meille sitten tuputetaan jotain? Grazie. Kiitoksia. Albertes ja sitten Jaar. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin painottaa sitä, mitä on jo täällä todettukin eh, useista poliittisista ryhmistä, että joita on käsitelty eh, esimerkiksi Giovanella Via ja kaikki muutkin kollegat muistakin poliittisista ryhmistä ovat painottaneet sitä, että, että meillä on aika laaja yksituumaisuus tässä valiokunnassa. Me olemme myös yhtä mieltä siitä, niin kuin McGuinness totesi, että että silloin kun maatalousbudjetti pysyy samalla tasolla, niin komission ehdotukset ovat, merkitsevät jo huomattavia leikkauksia, jos sitten, sitten näin ollen, jos ajatellaan tätä 7 prosentin älytöntä sääntöä, jos, jos sitten tuottajat joutuvat 7 prosenttia pinta-alasta pois tuotannosta, silloin se merkitsee paljon enemmän kustannuksia. Ja jäsenvaltiothan vasta viime hetkellä ovat lähteneet, äh, ovat sopimassa Euroopan unionin äh, rahoituksen. Olen nyt 20 vuotta kansanedustajana. Meillä on kuitenkin kokemuksia siitä, että viime hetkellä sitten sopu on saatu aikaan. Jos tällä tavalla olisi toisin, niin olisi kyllä iloinen, mutta tässä toivo ei ole kovinkaan suuri. Hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat huolissaan siitä, että vasta ensi vuonna tästä sopu saadaan aikaan ja silloin maatalousuudistus ei toteudu äh, ensimmäinen tammikuuta 2014 ja luulenkin, että komission täytyy hyväksyä se tämä tilanne ja siitäkin olemme yhtä mieltä, että maatalousuudistus voidaan ratkaista silloin, kun Euroopan unionin rahoitus on selvillä. Ja maatalousuudistus, se ehkä maksaa 20 prosenttia enemmän rahaa ja 30 prosenttia enemmän byrokratiaa, mutta me tulemme toimimaan sen puolesta, että myös maatalous tulevaisuudessa saa kohtuullista tukea. Eikä ole kysymys pelkästään tuesta maataloudelle, koska maatalouden tukeminen, niin, ja se täytyy sanoa julkisuudessa, koska tämä maatalouden tukeminen tulee kuluttajien eduksi, nimittäin ellei tätä tukea olisi, niin se johtaisi siihen, että, että kuluttajilla – kuluttajille nämä elintarvikkeet olisivat yhä kalliimpia. Nyt on tilanne tämä ja jos, prosent, jos talouskasvu olisi prosentin verran Euroopassa, niin silloin se olisi se minimisumma, jota me tarvitsemme maatalouspolitiikkaa ja jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että maatalous saa kunnollista tukea ja rahoitusta. Grazie Albert. Kiitoksia Albert. Peter Jaar ja seuraavana. Ja. Vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> No, normaalistihan ei sitä nyt oikeastaan pitäisi sanoa, että valtioita ei saa nimetä. Nyt on kuitenkin kohtuutonta, että jäsenvaltiot toimivat niin, että, että et ei sano, että kuinka paljon eväitä on laukussa mukana, kun kiistellään äh, maataloudesta. Täytyy kuitenkin pelata oikein reilua peliä. Ja minua ärsyttää suunnattomasti se, että puhutaan jatkuvasti kasvu- ja työllisyysohjelmista. Mehän kaikki haluamme sitä, ei siinä mitään, mutta maatalouspolitiikka jätetään täysin ulkopuolelle kuin lumiukko pihalle. Myös ensimmäisessä, ensimmäisessä pilarissa ei tehdä mitään muuta kuin työllisyys- ja kasvupolitiikkaa, jota unioni hoitelee. Mutta Euroopan maatalous ei ole mikään pikkuhomma. Tuottajat sanovat, että ei, sanovat, että ei ole kysymys vaan uuden työllisyyden luomisesta, vaan että pitää pysyä pystyssä, että saadaan työpaikka pidettyä kasassa. Ja ja sitten vasta otetaan vakavasti asiat, kun, kun johtopäätöksiä täytyy tehdä. Me valiokunnassa haluamme kuitenkin, budjetti, että budjetti hyväksytään. Ja e, tämähän tarkoittaa sitä, että silloin kun budjetti eroaa poik- merkittävästi entisistä, niin silloin meidän täytyy lähteä neuvottelemaan uudelleen, koska kaikkihan liittyy kaikkeen. Ja sitten täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Niin me emme voi hyväksyä sitä, että niin kuin aivan oikein todettiin, että ensimmäinen byrokratia tulee vain ja vähemmän rahaa. Sehän ei onnistu missään tapauksessa. Ja siksi pyydän vielä kerran kaikilta meiltä, että meidän on pysyttävä johdonmukaisena ja meidän on toimittava äh, kovasti, mutta myös oikeudenmukaisesti Eurooppa-neuvoston suuntaan näissä asioissa. Kiitoksia Peter, Michel Danten ja sitten varapuheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä jo tehdystä työstä maatalousvaliokunnan nimissä. Mielestäni meidän pitää osoittaa realismia. Tämä budjettikysymys mukaan lukien maatalousbudjetti, siitä hän hallitusten päämiehet ja johtajat päättävät, koska maatalouskysymys monissakin EU-maissa on tärkeä kysymys ja hyvin voi nähdä, että eri maat ovat nyt tekemässä maatalouskysymyksestä ja tukien tasapuolista tällaista ehtoa kokonaisbudjetin varalta, joten meidän pitää kiinnittää valtioiden päämiesten huomio siihen, mistä on kysymys, mikä on pelissä, ja mistä taas ei ole kyse. Nyt haluaisin puhua tästä hiukan pitempään vielä. Me kaikki ajattelemme tavallaan yhdellä tavalla, joka vuodesta 2002, kun viimeksi saatiin aikaan budjettiin maatalousalusarvosta ja tämän mukaisesti meidän pitäisi tehdä sama asia 27 maassa kuin, samoin kuin silloin, kun meitä oli vain 15 ilman, että rahaa pannaan lanttiakaan enemmän peliin. Tämä yhtenäisajattelu on saanut innoitusta äh, siinä hetkessä, kun ajateltiin vielä, että markkinat ja vain markkinat voivat ratkaista maatalouskysymykset olimme jossain viime vuosisadalla, silloin nyt ollaan uudella vuosituhannella, uudessa maailmassa. Meillä on todisteita siitä, että markkinat eivät pysty sääntelemään itse yksin kriisiä, josta kärsivät myös maataloustuotteiden hinnat. Ja sitten on joitakin maat, jotka hiljattain vielä vaativat vähennystä maatalousbudjetista vaikeina hetkinä, ovat nyt näitä ensimmäisiä, jotka myöntävät lisätukia maataloudelleen Ajattelen tässä ennen kaikkea vaikka Brasiliaa. Tulee mieleen Argentiina. Mutta ajattelen myös, niin kuin Elisabeth äsken sanoi, amerikkalaisia lukuja. Amerikkalaiset pyysivät, että tekisimme vähemmän, ja kun sitten katsotaan lukuja yksityiskohtaisesti, niin he kuitenkin tekevät paljon enemmän kuin me, jopa kolminkertaisin määrin tukevat. Ja nämä realiteetit meidän pitää nyt ottaa huomioon Näitä faktoja meidän pitää nyt puolustaa. Tässä ei ole kyse siitä, ettemmekö kehittäisi maatalouspolitiikkaa. Me varmasti se tarvitsee uudistamista. Mutta kun puhumme keinoista, resursseista, meidän pitää verrata itseämme muihin, joihin voidaan vertailla. Siis maailmahan on muuttunut vuodesta 2002, niin kuin äsken sanoin. Tässä valiokunnassa emme vain ole niitä, jotka kiristävät budjettia, vaan meidän pitää saada oma äänemme kuuluviin täällä parlamentissa, kaikki ymmärtävät, mistä oikein on kysymys maatalousasioissa. Jos me haluamme säilyttää maatalouden, talousen toiminnan, joka pitää alueet pystyssä Euroopassa. Grazie, Michel. Kiitoksia, Michel. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä budjetti säilyy. Tsekerieski ja sitten Josep Poveen. bardzo przepraszam. E, oczywiście tu między nami panuje duża zgodność. Kiitoksia. Itse asiassa me olemme kaikki samaa mieltä keskuudessamme, koska maatalous on meille tärkeä asia. Me tunnemme sen pulssin, me ymmärrämme tilanteen ja tämä on ala, joka on lähellä meidän sydäntämme, mutta tilanne on aivan erityislaatuinen ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia myös eikö valiokuntamme pitäisi ottaa ottaa aivan erityistä kantaa budjettiin ja myös tähän yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen, koska nämä ovat aiheet, jotka liittyvät toisiinsa. Tietysti voidaan esittää kysymys, voimmeko tehdä jotakin nyt vielä ennen kesälomaa ja mitä meidän sitten sen jälkeen pitää tehdä, loman jälkeen pitää tästäkin päättää. Ja sitten haluan vielä sanoa, että että kun olen keskustellut kollegoiden kanssa Puolan parlamentissa, ikä... Puhujan mikrofoni sammuu. No, it's okay, okay. Z rolnictwem. I e, kolejny... Siis olen voinut keskustella Puolan parlamentin jäsenten kanssa maataloudesta ja he ovat kertoneet minulle seuraavasta ongelmasta, nimittäin yleisten asian neuvostossa neuvottelut ovat jo alkaneet ja nämä neuvottelut koskevat myös maataloutta. Joitakin ehdotuksia jo tunnetaan. Jäsenvaltiot ovat perillä siitä, että neuvottelut jatkuvat. Me olemme täysin tietoisia siitä, että Eurooppa-neuvosto tulee tekemään lopulliset päätökset näistä kysymyksistä ja siksi on erittäin tärkeää, että voimme ottaa yhteyttä omiin ministereihimme, pääministereihimme, jotka osallistuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Meidän pitää olla yhteydessä jatkossakin heihin. Ja sitten kun analysoimme sitä, miten budjetti, maatalous budjetti on hyväksytty viime vuosien aikana, tai kun on tätä analysointia, on tullut siihen tulokseen, että on, tullut, on totta, että me ei ollenkaan ole ottaneet huomioon laajentumista ja maatalouden muutoksia. Itse asiassa maatalousbudjetit supistuvat. Grazie. Kiitoksia Jose Bové ja sitten Martin Osli. Oui, euh, merci monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin puhua hiukan tästä itse peruskysymyksestä. Ei nyt ihan niin kuin Michel Darden, mutta kuitenkin vähän samansuuntaisesti. Minä olen tällä hetkellä huolissani tämän budjetin tulevaisuudesta, niin kuin kaikki muutkin, mutta en välttämättä ihan samoista syistä se, mikä minua arvottaa, on tämä legitiimiys maatalouspolitiikassamme. Jos meidän maatalouspolitiikamme ei perustu legitiimiyteen, ajattelen haasteita, joita edessä on, silloin valtiot ja erityisesti suuri yleisö kysyy, mitä kannattaa jatkossakin rahoittaa maataloutta, joka tuhoaa ympäristöä, joka tuhoaa työpaikkoja, eikä saa aika laadukkaita tuotteitakaan. No ikävä kyllä, kansalaiset haluavat kyllä tämän tietää, koska nyt tämä on kaikki julkista tietoa. Ehdotukset ovat pöydällä, aivan erityisesti niitä tulee täältä parlamentista. Ja nyt kuitenkin tällä hetkellä nämä kannat ja kannanotot kulkevat aivan väärään suuntaan, kun minä näin, että kun jakoa tehdään valtioiden kesken, ei ole juurikaan edistytty nopeammin kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä katto, jota ehdotetaan, ei mitenkään vastaa tuen jakotarpeisiin. Mielestäni tämä on varsinainen loukkaus, ajatellen kaikkia pienviljelijöitä. Ja kun näin, mitä on tapahtumassa ympäristökysymyksissä, joissa näitä asioita näperellä. Mitä kansalaiset tästä sanovat? Miksi pitää panna rahaa, jotta voidaan ylläpitää maataloutta, joka on saanut viljelijät nurkkaan ja tuotteiden laatu vain laskee? No, minä haluaisin kommentoida edellistä puhujaa ja teen muutamat huomiot vielä lopuksi, mutta ensin Martinovski ja sitten vielä toinen puhuja. Martin, ole hyvä. Ja, niin, oikeastaan halusin äh, saman tien puuttua tähän asiaan, josta on puhuttu jo pitkään, mutta aina ihastuttaa aina, kun kollega Albert Tess ja, ja, ja kollega Jaar haluavat löytää yhtäläisyyksiä mutta kuuluvat kuitenkin kristillisdemokraattien poliittiseen perheeseen. Ehkä sitä pitäisi puhua ääneen myös Berliinissä, koska kun ajatellaan, miten Saksan hallitus luo valtavasti painetta koko Euroopan unionin tasolla, siksi kyllä, kyllä kyllä myös täytyisi muistuttaa oman maan hallitusta siitä, että hei, ei tämä tällä tavalla toimi, että 180 miljardia leikataan silloin, kun kuitenkin puhutaan yhden prosentin tasosta. Tämäkin, tästäkin kärsii maatalousbudjetti. Kyllähän, eh, kyllähän tämäkin täytyisi ymmärtää, mutta haluan nimenomaisesti vielä painottaa sitä, että tämä yhteys uudistusta ja rahan välillä on tietysti myös tärkeä asia, koska ilman, että me jos me, äh, emme voi puhua uudistuksista, eh, ellei me, me pysty sitä rahoittamaan. Meidän täytyy saada kuitenkin omassakin parlamentissa riittävästi tukea koko tälle budjetille maataloussektorilla, koska ei nyt halua luottaa siihen, että, että maatalousmenot pysyvät tällä tasolla, varsinkin kun on kysymys uudelleen jaosta, niin me, jo, me joudumme aika lailla perustelemaan kaikkelle. Me vetoankin nyt kaikkiin, että sitten jos puhutaan maatalousuudistuksesta, niin silloin eh, ei silloin ei, ei, ei, ei sinne riitä se, että meillä on, meillä on rahaa maailmanmarkkinoiden kilpailukykyisyyteen. Tämä ei riitä Euroopan maatalouspolitiikan pyörittämiseen, että me, saa, me tarvitsemme vain tukiaisia, jotta me pystymme kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Tämähän ei ole mielekästä millään, näin loppupeleissä millään tavalla. Siksi meidän pitäisi kyllä maatalousuudistuksen ydin pitää mielessämme ja tukea tätä ja tähän löytyy varmasti riittävästi resursseja. Bene, grazie. Kiitos Martin. Sitten vielä viimeinen puhuja, Maria McGuinness. Uh, thank you, Chairman, and I'm... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että käytän puheenvuoron uudelleen, mutta halusin vastata Boveen puheenvuoroon. Yritin löytää tutkimuksen, jonka saimme sähköpostitse viime viikolla yleisestä mielipiteestä koskien maataloutta ja sen panoksesta ympäristöön. Tulos oli, siis tämä panoshan oli myönteinen, tai vaikutus oli myönteinen. Mitä tulee kestävyyteen, olen aika samaa mieltä, mutta se, että yleinen mielipide maataloudessa olisi kielteinen, niin se ei ole kyllä totta viimeaikaisen tutkimuksen mukaan, ja haluaisin, että se merkitään pöytäkirjaan. Mitä tulee sitten legitimyyteen, niin siitä me pyydämme siis, että mm, eurooppalaiset maanviljelijät tekisivät enemmän ympäristöasioiden eteen. Uudessa Seelannissa myöskin käsitellään ympäristöasioita, mutta eri tavalla. Me pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja meillä on myös muita toimia. En usko, että minä haluaisin kiinnittää kollegoiden huomioon tähän viimeaikaiseen tutkimukseen. Siitä voitte lukea, mitä ihmiset todella ajattelevat maataloudesta ja maanviljelöistä sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön. Kiitos. Bene, grazie. Allora... Hyvä, kiitoksia. Kaikki kollegat ovat käyttäneet puheenvuoronsa. Nyt puheenvuoro komissiolle. Johtaja Megel ilmeisesti. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitän myös tästä kovin kiinnostavasta keskustelusta, joka on osoittanut selvästi, miten yksittäiset tämän valikon jäsenet suhtautuvat monivuotisen rahoituskehitykseen ja maatalouspolitiikkaan. No, ensinnäkin me olemme kovin iloisia ja tyytyväisiä siitä tuesta, jota me olemme komissiossa saaneet teiltä, myös siinä mielessä, että valiokunta on yrittänyt saada joudu, äh, kiirehdittyä näitä MFF-neuvotteluita Komissio on äh, tähtää samaan tavoitteeseen siinä mielessä muutama päivä sitten äh, esitimme päivityksen MFFstä. Uusimmat luvut otettiin silloin huomioon ja sekin on teille toimitettu. Äh, niin kuin sanottu, me olemme kovin kiitollisia saamastamme tuesta, jotta tätä prosessia saadaan joudutettua. Me tiedämme, että ensimmäiset kannat, joita me olemme kuulleet Kyprokselta puheenjohtajamaana, ovat, luovat optimismia, koska siellä on todella kunnianhimoa viedä asioita eteenpäin, jotta syys, syys, syksyllä päästäisiin konkretisoimaan näitä keskusteluita. Tässä yhteydessä on otettu esille yksittäisissä puhe- tämän valiokunnan puheenvuoroissa, että olisiko mielekästä laatia B-suunnitelmaa tai keskustella siitä. Erheellisesti sanoen se ei ole nyt vielä ajankohtaista, että lähteä pohtimaan suunnitelmaa B, se olisi minusta ainakin väärä signaali ja ainakin monet ymmärtäisivät sen sillä tavalla, että me olisimme luopuneet toivosta, että pääsisimme ajoissa sopimukseen. Ja toisaalta nythän on olemassa hyvinkin mahdollista, että ennen tätä suunniteltua ajankohtaa, eli vuoden loppua, saataisiin MFF paketoitua valmiiksi, jolloin myös maatalousuudistus saataisiin täsmällisesti toimimaan vuoden 2014 alusta. Minulla olisi, ah, täällä on puhuttu monista sisällöllisistä kohdista, jotka liittyvät esimerkiksi MFF-ehdotuksen tulkintaan, tai sitten ne liittyvät maatalouspoliittisiin ehdotuksiin, joita komissio on tehnyt. Minusta tämä ei, nyt ei ole aika eikä paikka tai rooli ottaa näihin kommentteihin kantaan. Voi vain vakuuttaa, että komissio jatkaa ponnistelujaan jotta saataisiin vihertymistä mahdollisimman pikaisesti jaloille ja sillä tavalla voitaisiin ajaa maataloussektorin etuja. Paljon kiitoksia. Bene, Hyvä, kiitoksia komissio. Kiitokset kollegoille puheenvuoroista. Meillä on edessämme nyt selkeä kuva siitä, mikä on parlamentin kanta. Selkeä kuva, jota, josta on keskusteltu usein täällä valiokunnassa, sitä on äänestetty täysistunnossa laajalla enemmistöllä, eli tämä selkeä kanta. Siinä määritellään tavoitteet, jotka on mainittu suremietinnössä. Me olemme usein jo vahvistaneet mietinnöissämme sekä niin Jos Lyonsin ja Albert Essin viimeisimmässä mietinnössä nämä tavoitteet. Me haluamme pitää kantamme tiukkana maatalous tarvitsee talousarviota, jolla olosuhteet saadaan sellaisiksi, että uusiin haasteisiin voidaan vastata. Monet kollegat olivat huolestuneita. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että maanviljelijöitä, maanviljelijöihin kohdistuu uusia haasteita tässä kilpailutilanteessa, joka on muuttunut kansainvälisten markkinoiden epätasapaino luo uudenlaisia tilanteita, hintojen vaihtelu, muut maanviljelijöiden vaikeudet. Ne aiheuttavat haasteita riippumatta muutoksista, joita uudistuksista, joita maatalouspolitiikkaan on tehty. Meillä on siis vastuu Euroopan parlamentin jäseninä ja Lissabonin sopimuksen valtuutuksin edistämään maataloutta, joka pystyy sitten näihin uusiin ongelmiin vastaamaan. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet kovasti töitä mietintöjen eteen. Toivon, että, että tarkistukset rikastuttavat mietintöjä, mutta että tarkistuksia olisi kuitenkin kohtuullisesti, ei liian paljon. Meille tärkeintä on se, että maatalouden tulevaisuus on vahva ja maatalous pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin. Kiitän kollegoita ja muistutan kaikkia siitä, että tämä mietintö siinä ilmaistaan meidän kantamme. Ja voitte tehdä tarkistuksia siihen 4. syyskuuta kello 12 mennessä Kiitän siis kaikkia ja nyt siirrymme eteenpäin seuraavaan kohtaan, kohta viisi, joka liittyy siis tähän neloskohtaan. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013. Esittelijä Ester de Lange. Kuten tiedätte, kun tämä mietintö on sitten hyväksytty trialogin mandaatista, niin sitten siirrymme tärkeään, tärkeään vaiheeseen. Neuvosto on hyväksymässä omaa kantansa. Heinäkuun lopussa päivämäärää vielä tiedetä tarkemmin, ja jos me haluamme tehdä tarkistuksia, niin me voimme tehdä. Nyt antaisin puheenvuoron Esterille, joka voi esitellä mietinnön ja sitten ennen kuin annan puheenvuoron Delongille, niin, niin jäsenet ovat käyttää puheenvuoron. Inderdaad, zoals elk jaar... Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, vuodesta toiseen budjettikollegat joutuvat odottamaan pitempään kesätaukoaan kuin muut. Ja keskiviikkona ö, tulee myös Koreperin kanta tästä ja sitten neuvostohan päättäne asiasta kuun lopussa, ehkä hieman myöhemmin kuin yleensä. Tämä johtuu siitä, että viime vuonna hyväksytään monivuotinen rahoituskehys, siksi tämä on hyvin herkkä budjetti. Lavia jo puhuitin tästä asiasta. Meillä oli ehdotuksessa plus 7 prosenttia komissiolta – ja maatalous on saa ollut vähemmän esillä keskusteluissa, koska maatalousbudjetissa on tulisi lisäksi vain lippanapa äh, 2 prosenttia, mutta mehän tunnemme myös äh, maksuvarauksien, maksuviipeiden ongelmat vähemmässä mitassa kuin aluepolitiikassa. Meillä se on huono, äh, paremmassa tilanne, mutta kun taas alue, aluepolitiikassa puhutaan monen vuoden viipeistä. Eräät maat ovat kritisoineet kovasti tätä 7 prosentin linjaa. Nyt minä voin sanoa neuvostolle, että nollalinja, joita on vaadittu, se ei ole realistista ja se johtuu kahdesta syystä. Nimen, juuri nimenomaan tämä ministerineuvosto on luvannut äh, paljon varojen allokointeja ja nyt jos annetaan nämä valtuudet, niin silloin valtuudista tulee jossain vaiheessa määrärahoja, ja sehän sitä on odotettavissa pikemminkin kauden lopussa kuin alussa. Neuvosto on luonut tämän ongelman sillä tavalla, että miljardi on asetettu budjettiin, josta alussa on luvattu paljon varoja, ja nyt sitten loppuvaiheessa kaksi, kaikki maksut sitten ovat erääntymässä. Toinen syy, miksi tämä äh, uusi linja eh, äh, on epärealistinen, on se, että neuvosto ottaa aina käyttöön, tuon tuostakin ottaa käyttöön uusia prioriteetteja, mutta että rahoja ei ole. Ja tässä pitäisikin kääntyä kollegojen puoleen. Aikaisemmissa keskusteluissa on jo sanottakin, että me emme halua katsoa vain, missä lisää budjettia tarvitaan, me haluamme myös katsoa, missä saadaan, voidaan toteuttaa säästöjä. Ja näin kollegojen vastauksia reaktioissa sen, eh, mitä itsekin olen todennut eh, omissa käsityksissäni, ja erityisesti esittelijät voivat sanoa, missä säästöpotentiaalia löytyy. Ja sitten väliaikaisista luvuista, jotka ovat nyt Koreperin käytössä, joita sitten tulee olemaan ministerineuvoston pohjalla. Ei niin kuin aikaisempana puolella, ei leikata lineaaristi juustohöylällä, vaan kokonaisia osioita otetaan pois. Kahdeksan miljoonaa säästetään markkinatuessa. Tämä ihmetyttää minua viime vuonna silloin, kun oli ehac kriisi joka koski äh, vihanneksia ja äh, hedelmiä. Se, jo, ne liittyvät saksalaisen ministerin äh, huolimattomaan puheeseen ja tämä johti katastrofiin koko tomaattien perunasektorilla Espanjassa. Ja tuolloin me sanoimme, että markkinatuki on välttämätöntä, jotta ihmiset saavat kunnollista tietoa, jotta sektorillakin on mahdollisuutensa. Nyt on poistettu kahdeksan miljoonaa. Tämä Tämä vaikuttaa suoraan tuottajajärjestöihin ja tämä on kuitenkin maatalouspolitiikan ydin uudistuksen ydinelementti ja se tarkoittaa, että komission, että parlamentti voi tukea komission linjauksia. Meidän täytyy päästä tästä tilanteessa, jossa, jossa tuhannet tuottajat, joilla ovat tavallaan niin kuin kauppaorganisaatiota vastassa. Mutta mitäs neuvosto tekee? Miinus 35 miljoonaa maaseudun kehitys, niin ikään leikkauksia. Miten realistista tämä sitten oikein on? Että odotetaan, että yksi pelkästään maksujen kehityksestä saadaan 300 miljoonaa säästettyä siten, että vaaditaan maksuja takaisin. Tämä on kunnianhimoinen odotus, jos katsotaan, että tämä saataisiin jäsenvaltioilta. Neuvosto puhuu siitä, että 300 miljoonaa olisi tulossa, mutta se on epärealistista. Olisin myös kernaasti kuullut komission reaktiot tähän neuvoston ehdotuksiin. Mikä on realistista ja mikä ei ole realistista? Missä te näette mahdollisuuksia säästöille ja missä me tarvitsemme lisää resursseja? Vielä lopuksi puheenjohtaja, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Maatalousvaliokunnassa me olemme meillä on tässä vielä kana kynittävänä Euroopan komission kanssa. Me olemme ottaneet kantaa neuvottelumandaattiin tästä budjettimenettelyssä. Me katsomme, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, niin kuin parlamentti on päättänyt, niitä on kohdeltu kaltoin. Esimerkiksi marginaalien ja kauppaketjussa tämä on sellainen projekti, että komissio sanoo, että on no niin, jo saattaa tämä, että äh, se, siinä on yksi sivu, mutta se on katastrofaalisen epäselvä sivu. Ja tänään aamulla yritettiin tähän myös puuttua. Tässä on kysymys äh, hinnoista ja hintojen kehityksestä myös tilatasolla ja kuluttajatasolla. Marginaalista ei puhuta mitään, eikä, mistä, eikä marginaalijaosta koko kauppaketjusta. Siitähän kuitenkin on kysymys. Maatalous, äh, maatalouspoliittinen instituutti Itävallassa on todennut, että marginaalit vaikuttavat myös sikatalouden investointeihin supermarkkinoissa puhutaan 20 prosentista ja sitten kaupanketjussa mulla, mulla 15, 15 prosentissa ja sitten tutkittuina vuosina sikatalouden tuotto oli, miinu, oli miinuksella ja maidon kohdalla lievästi positiivinen. Tämä tarkoittaa 10-15 prosenttia tukkokauppaan ja saman verran tuk- vähittäiskauppaan. Tässä vähän on muutoksia. Tässä meillä oli pilottihanke, pilottiprojekti, ja Euroopan komission reaktio on nyt riittämätön. Ja toinen projekti, jota me olemme, josta me olemme sopineet jo vuosia sitten, herra Mulder, en tiedä, jos joku muistaa, hänet, nähneensä hänet maatalousvaliokunnassa, hän esitti pilottiprojektia. Me tuimme sitä, että tämä tarkoitti, että komission täytyy selvittää, mitä, mitä objektiivisia kriteereitä voitaisiin käyttää, jotta hehtaarilisä, jotta hektaarilisa toimisi yhtenäisellä pohjalla Euroopassa. Komissio ei käsitellyt tätä eteenpäin. Me kiistelemme nyt maksuista alue, aluepolitiikassa. Komissaari on sanonut, että, tämä, että identtinen hehtaarimäärä ei ole Euroopassa oikeudenmukainen, koska maahinta, maanhinta vaihtelee. Mutta komissio ei itsekään anna mitään objektiivisia kriteereitä. Ja ensi vuonna on homma on samantuntunen massiivinen tuki. Kaikki ryhmät ovat valiokunnassa sanoneet, että me olemme todenneet, että markkinat ovat yhä enemmän volatiileja. Me toteamme, että tutkimus löytyy, löytää mahdollisuuksia reagoida näihin vaihteleviin markkinoihin. Meidän täytyy valmistella yritykset tähän. Myös suuret suklaavalmistajat ostavat sokeria Äh, niin kuin puolentoista tai kahden vuoden tarpeisiin, mutta myös viljelijän täytyy tietää, millä tavalla hän äh, suhtautuu näihin uusiin rahoitusvälineisiin, mitä hän voi tehdä tällä vuosisadalla, äh, kun markkinat ovat niin volatiileja. Ja se on kuitenkin pakko, koska maatalousbudjetti pienenee ainakin tilatasolla. Ja tässäkin komissio sanoo, että em, sitä ei tarvitse tehdä, koska se on muutenkin jo tehty. Ja sitten sillä viitataan artiklaan 21-24 ja 21 puhutaan koulutuksessa, 24 artikla koskee konsultointia. Minä olen nyt tiedustellut muutamilta jäsenvaltioilta, käyttävätkö ne näitä artikloja maaseudun kehitykseen, koulutukseen ja konsultointiin. No, No ei se nyt niin kauheasti ole tapahtunut, ei mitään kauhean innostavaa, mitä jäsenvaltiot ovat tällä saralla tehneet. Seuraava kysymys, käyttävätkö jäsenvaltiot tätä, jotta äh, viljelijät saisivat konsultointia, jotta ne pystyisivät reagoimaan tilatasolla tähän, näihin volatiileihin markkinoihin? Ei. Yksi jäsenvaltio sanoi, että no teoriassa kyllä voidaan äh, lähteä aloitteiden tielle. No me maatalousvaliokunnassa sanoimme, että tämä on keskeinen prioriteetti, koska me tiedämme, että että tuottaja saa vähemmän tilatasolla, siksi hän tarvitsee lisää tukea pärjätäkseen. Ja komissio nyt sanoo, no teoriassahan jäsenvaltio voi tehdä jotakin, ja sitten se homma hoidettu. Minusta myös tilatasolla täytyy hoitaa asiat, ja siihen tarvitaan järkevää ratkaisua, että tämä olemme aina vaatineet. Ja sitten kollegojen tiedoksi tarkistusten jättöaikaan 23. heinäkuuta ennen kuin lähdetään lomalle. Odotan innolla teidän ajatuksianne. Odotamme kuitenkin ensi vuoden budjetissa jonkin verran niukkuutta. Siksi me emme saa viedä läpi kaikkia tarkistuksia komission ehdotuksia. Meidän täytyy katsoa, katsoa realistisesti, mikä on mahdollista, mikä ei. Kiitoksia. Odotan keskustelua. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia Ester esityksestä. Ja nyt aloitamme sitten Giovanni Laviasta ja sitten Rodus Giovanni, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Huomaan ensimmäistä kertaa, että todellisuudessa neuvosto on myöhässä talousarvion käsittelyssä ja sitten tänä päivänä käyty trialogi sai siis parlamentilta tärkeän mandaatin ja yli 400 ääntä annettiin. Vielä ei kuitenkaan ole käsitelty asiaa Koreperissä eikä neuvostossa. Neuvoston käsittely on tulossa tämän kuun lopussa. Minusta tuntuu hieman oudolta, että, että me käsittelemme tarkistuksia ennen kuin tiedämme, mikä on sitten neuvoston prosessin tulos. Varmasti asia käsitellään jo ennen määräaikaa 23. heinäkuuta, mutta olen sitä mieltä, että me voimme tehdä omat huomiomme vasta, kun tiedämme neuvoston kannan. Haluan myöskin kertoa, että komission komission, siis neuvoston käsittely on hyvin rajallinen siellä päädyttiin kompromissiin, sisäiseen kompromissiin, mikä tuntuu erittäin heikolta, koska maat, maat vastustivat. Minun oma olettamukseni on se, että tässä pyritään nyt sitten leikata sellaisia kohtia, joita ei ole pystytty puolustamaan riittävästi, eli kohtaa, budjettikohtaa neljää on leikattu, kuten myöskin yksi a joka koskee tutkimusta ja innovaatioita nuoria ja koulutusta ja PK-yrityksiä, kun taas sitten Pääkohta kaksi, joka meitä kiinnostaa, niin leikkaukset ovat olleet hyvin valikoivia. Ne liittyvät markkinointikulu, markkinakuluja. Ja nyt pitäisi sitten kuulla komissiolta, että onko komissio sitä mieltä, että neuvoston tämänhetkinen kanta olisi siis oikea näiden leikkausten osalta, vai onko komissio sitä mieltä, että tänä vuonna neuvoston, nämä neuvoston nyt tekemät päätelmät ovat liian rajoittavia? Mitä tulee sitten talousarviomenettelyn monimutkaisuuteen, niin minä henkilökohtaisesti en tiedä, että olisinko optimisti vai pessimisti, sillä tänä aamuna neuvosto ei osoittanut olevansa valmis tulemaan vastaan, mitä tulee maksutarpeeseen. Ja yksi asia kuitenkin mielestäni on tullut selväksi, se, että yksittäiset jäsenvaltiot tekevät omia ennusteitaan kuluista, omia laskelmien kuluistaan ja maksuistaan, sitten komissio taas leikkaa näitä tukia aikaisemman kokemuksen perusteella. Sitten jäsenvaltiot, jotka eivät halua halua hyväksyä. Eli siis jäsenvaltiot ovat itse tehneet omat laskelmansa joiden mukaan sitten leikkauksia on tehty, mutta sitten jäsenvaltiot eivät hyväksykään näitä päätöksiä. Tämä on mielestäni paradoksaalista ja tämä ei toimi käytännössä. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen, niin monissa maissa on erilaisia ohjelmia. En haluaisi kuitenkaan, että nämä kustannukset tai maksut, mm, niitä leikattaisiin liikaa. Se olisi vaarallista maaseudun kehittämiselle kaikkialla ja se olisi myöskin vaarallista koko maatalouspolitiikan kannalta. Kiitos Giovanni. Ester pyysi puheenvuoroa ja sitten seuraavaksi mennään eteenpäin. Um, just to explain, uh, the... Niin, kiitoksia, vaan selventäisin vaan näitä uh, tätä aikataulua, että te olette tietenkin kiinnostuneita, mutta kukaan ei halua istua tällä kol- heinäkuun lopulla ja elokuun alussa kirjoittamassa tarkistuksia maatalousbudjettiin minun kanssani. Se, mitä olemme tehneet aikaisemminkin, että, että tehdään tarkistukset. Siis aikaisempina vuosina me teimme tarkistuksia siltä pohjalta, mitä komissio oli ehdottanut. Ja sitten me sopeutimme nämä tarkistukset sen mukaan, että jos neuvostoluvut luvut poikkisivat tästä nyt, me tukeudumme Koreperin lukuihin, jotka on normaalisti, normaalisti niin kuin lähempänä neuvoston lopullista kantaa. E, Tähän voitte tehdä tarkistukset ja sihteeristö sitten sopeuttaa ne, jos lopulliset neuvoston luvut ovat erilaisia kuin Koreperin luvut. Meidän täytyy toimia tällä tavalla, koska arvoisat budjettivalikunnan jäsenet niin kuin Lavia esimerkiksi haluavat äänestää ajoissa. Ja heidän, heille niin sitä loppuäänestystä varten niin oikea-aikaisesti, niin se edellyttää sitä, että me, meidän valikuntamme lausunto täytyy hyväksyä syyskuun alussa. Tässä, tämä, tässä, tästä tämä aikataulu johtuu. Mutta me olemme tehneet samoin ensi, edellisenkin vuosina ja sihteeristö on halukas jatkamaan tältä pohjalta. Kiitos. Bene. Hyvä. Nyt Ulrik, ole hyvä. George Lai. Sitten George Lai. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluan esittää lämpimät kiitokset Esteri Langelle. Hän, hän ja hänen temperamenttinsa on juuri se oikea vastapeluri, jota me tarvitsemme suhteessa neuvostoon, koska kyllä minusta on aika kauheata oikeastaan, miten neuvosto käyttäytyy ja olen jatkuvasti todennut, että neuvosto on nopea leikkaamaan ja sitten kun palaa, niin kuin kriisissä silloin neuvosto on yhtäkkiä katoaa nurkan taakse. Se on vaikea tilanne ja minusta sitä ei voida hyväksyä, että, että markkinatuki tai sitten tuottajajärjestöjen tukea leikattaisiin, koska erityisesti tuottajajärjestöt, niin kuin olemme viime kuukausina nähneet, olemme keskustelleet tästä viime kuukausina valiokunnassa, että millä tavalla saadaan maatalous sellaiseen tilaan, että se pystyisi järkevästi toimimaan vähittäiskaupan suuntaan. Erityisesti tässä yhteydessä leikkausten, te- leikkausten teko on äärimmäisen vaikeaa. Ja siksi katsonkin, että meidän kaikkien pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että nämä leikkausehdotukset me emme saa antaa periksi pilottiprojektit, joita olemme tarjonneet, ovat minusta kaikki hyvin jännittäviä. Ne palvelevat sitä, että maatalous saisi paremman pohjan niin, että maatalous jossain vaiheessa pystyisi, pystyisi luopumaan kaikenlaisista tukiaisista, koska me emme halua sitä, että että leikkauksilla äh, mennään eteenpäin. Yhteenvedonomaisesti me tarvitsemme budjettiin rahoja. Neuvoston pitäisi pohtia omaa kantaansa ja myös uudistusten osalta kaikki me, jotka olemme mukana tässä politiikassa, siis tuottajat, ympäristöjärjestöt ja kuluttajajärjestöt ja kaikki muut, voivat tulla mukaan, jos me voimme osoittaa, että me, meillä on terve ja järkevä budjette, ja Rova de Lang on ottanut tämä hyvin käsinsä, ja minä haluan tukea häntä tässä, ja minusta tämä yhteistyö on ollut kivaa, ja saan nähdä, mitä saamme yhdessä aikaiseksi. Kiitoksia. Grazie Ulrich George Lyon e poi... Kiitoksia George Lyon ja sitten katsotaan. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Toisin kuin kollegani Lavia, olen joskus aika hämmentynyt neuvoston kannasta näissä kysymyksissä. Mistä tätä voidaan parhaiten kuvata? Herra Lauma suurin sanolle hän puhui tätä kutsutaan valehtelija valehtelija peliksi, koska mitä tässä nyt on edessä? On budjetti edessämme ja tietysti se perustuu jokaisen jäsenvaltion ennusteisiin, kuinka paljon tulevat käyttämään rahaa EU-varoja tiettynä vuotena, joten komissio saa nämä ennusteet ja antaa 20 prosentin leikkauksen, koska uskovat, että ne ovat liioiteltuja, liian optimistisia. Sitten ah, että mennään, tämä menee vuosittaisen budjettiarvioon. No 30 prosenttia, ai kiitos kollegani Lavia sanoi, että kyseessä on 30 lisäys jonka, tai vähennys, jonka komissio hoitaa. Ja tämä sitten ennuste vuodesta, vuoden 2013 budjetista ja sitten syytetään siitä, että on liioiteltu lukuja. Ja kuitenkin ne ovat heidän omia lukujaan, joiden, joiden pohjalta budjettia lasketaan. Mielestäni tämä valehtelija valehtelija on aika mielenkiintoinen analogia. Nyt minä haluaisin kyllä kuulla komissiolta, että en siis muuten vastusta mitään menojen vähennyksiä, jos ne on hyvin perusteltuja ja voimme nähdä, että ne eivät juurikaan tule vaikuttamaan viljelytoiminnan taloudellisen kannattavuuteen. Jos neuvosto ehdottaa leikkauksia, vähennyksiä, jotka ymmärrän kyllä, en ole nähnyt näitä yksityiskohtia vielä, haluaisin kuulla komission kannan, komis- neuvoston kannasta ja kuulla nyt heiltä, minkälainen vaikutus tästä syntyisi, mikä heidän näkemyksensä on erityisesti, mitä tulee leikkauksiin, rahoitus tuesta markkinapaikoille, mikä heidän odotuksensa on ja mit, mitä eroja neuvoston ja komission välillä on ja pitävätkö he neuvoston kantoja perusteltuina. Kiitos. Grazie, George. Kiitoksia George. Nyt kuuntelemme sitten mitä komissio vastaa, eli Aldo Longo. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, sillä me olemme nyt vastakkain. Ja tämä on hyvin vaikea tilanne. Minä kerron nyt, mistä tämä johtuu. Meidän laatimamme talousarvio oli mielestämme oikea siinä mielessä, että se oli riittävän tiukka ja se perustui meidän analyysimme tarpeista sekä, kuten Lavia mainitsi, se perustui myöskin näihin ennusteihin tai tietoihin, joita olimme saaneet jäsenvaltiolta. On tietysti selvää, että me jäsenvaltioiden kanssa e, työskennellessämme perustuu, perustamme toimintamme tällaiseen menettelyyn, jonka avulla voimme sitten painottaa jäsenvaltioiden antamia tietoja joihinkin muihin elementteihin. Vuoden 2013 talousarviossa olemme ottaneet huomioon tietysti nämä eh, suorien tukien vaiheittainen käyttö, käyttöönoton sekä sitten myöskin maatalousmarkkinoiden kehityksen, joka on ollut melko myönteistä. Ja tällä tavalla olemme sitten pyrkineet ennustamaan kuluja. Olemme myöskin joutuneet ottamaan ehdotuksessa huomioon joitakin päätöksiä, joita oli tehty aikaisemmin, erityisesti näitä terveystarkastusten osalta. Olemme ottaneet huomioon myöskin monivuotiset päätökset. Jos jäsenvaltiossa tehdään tiettyjä päätöksiä, niin ne vaikuttavat. Ja se on täällä mainittu useampaan kertaan, että ohjelmia on siis jäsenvaltioissa perustettu nyt enemmän ja vuonna 2013 vielä lisää ja tämä vaikuttaa maksuihin. Olemme siis ottaneet huomioon myöskin neuvoston kannat, jotka meitä huolestuttavat tällä hetkellä. Me analysoimme juuri näitä neuvoston ehdottamia leikkauksia yksityiskohtaisesti ja pyrimme miettimään, miten nämä leikkaukset voidaan toteuttaa. Jotkut tuntuvat hieman keinotekoisilta, esimerkiksi koskien clearancea, 320 miljoonaa euroa, se on mielestämme keinotekoinen leikkausehdotus. Meitä huolestuttavat myöskin muut elementit, jotka selvästi tällä hetkellä eivät ole yhdenmukaisia meidän ennusteidemme kanssa. Ja tästä syystä tällä hetkellä meidän parametrimme ovat samat kuin aikaisemmin silloin, kun laadimme talousarvioehdotuksemme, eikä tällä hetkellä meidän mielestämme ole tarpeena harkita uudelleen joitakin meidän kantojamme. On totta, että se mitä Lavia sanoi ja Delang sanoi, siis se, että syyskuussa alamme työstämään korjauksia, jotka sitten lokakuussa esitellään. Syyskuussa voi olla, että tulee uusia elementtejä tai parametreja, jotka muuttavat olosuhteita niin eh, verrattuna siihen, mikä oli tilanne, kun teimme talousarvehdotuksemme ja siinä tilanteessa meillä on varmasti mahdollisuus olla tarkempia ehdotuksessamme kuin sitten tänä päivänä. Olen avoin keskustelemaan parlamentin kanssa lisää näistä eri asioista ja myöskin jäsen De Langen kanssa voisimme yksityiskohtaisemmin keskustella joistakin neuvoston ehdotuksista. Olemme siis valmiita tekemään töitä nyt välittömästi niin, että tilanteeseen saataisiin parempi selvyys. No nyt sitten siirtyisin pilottihankkeisiin. Ne tulevat usein esille meidän keskusteluissamme tähän vuoden aikaan ja aluksi haluaisin sanoa, että komissio on täysin tietoinen siitä, kuinka tärkeää on se, eh, kuinka tärkeää on parlamentin panos pilottihankkeissa poliittisena voimana. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että komissio Komissiolla on jo monenlaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia, jotka ovat osittain päällekkäisiä pilotihankeehdotusten kanssa, ja sen vuoksi olemme huolissamme siitä, että etteivät, että parlamentin ehdotukset saattavat olla päällekkäisiä meidän jo tekemiemme toimien tai käynnissä olevien toimien kanssa. Ja tässäkin asiassa. Olisi ehkä hyvä järjestää teknisempi kokous, jonka aikana voisimme sitten selvittää tarkemmin pilotihankkeita, niitä, joita on ehdotettu aikaisemmin ja nyt tällä hetkellä. Pyytäisinkin jäsen Delangea antamaan meille mahdollisuuden selventää kantojamme tarkemmin. Joihinkin elementteihin haluaisin jo vastata. Eli näihin asioihin, joihin Delang on kiinnittänyt huomiota. Koskien juuri näitä pilotihankkeita. Aikaisemmin olemme jo sanoneet, että mitä tulee hintojen ja katte, hintoja ja katteita koskevia tutkimuksia, niin olemme laatineet monia aloitteita, jotka mielestämme vastaavat parlamentin vaatimuksia pilottihankkeiden osalta. Tällainen seurantaväline, jolla hintoja ja katteita valvotaan, on jo olemassa. Ja teidän parlamentin huomioiden myötä olemme miettineet, että nyt tarvittaisiin parannuksia viestinnässä niin, että nämä tulokset tulisivat julkiseksi paremmin ja olemme valmiita tekemään töitä viestinnän parattamiseksi ja tällä tavalla voisimme vastata paremmin parlamentin tarpeisiin. Varmasti tämä nähdään hyvänä eleenä, eli olemme valmiita työstämään asioita. Sitten haluaisin vielä tehdä muutaman huomion. katteisiin liittyvästä ongelmasta. Tämänpäiväisen keskustelun pohjalta näyttää olevan ongelma, jota pitää käsitellä yhdessä. On olemassa hyviä tutkimuksia maatalou- katteista maataloudessa emme välttämättä ole niinkään keskittyneet katteiden jakautumisesta ja sen takia haluaisimme mahdollisuuden keskustella sen Langin kanssa tarkemmin siitä, että näkisimme mitkä ovat parlamentin tarpeet, jotta voisimme yhdessä tutkia, kuinka voimme reagoida asiaan. Arvoisa puheenjohtaja, voimme tietysti mennä kaikkien pilottihankkeiden yksityiskohtiin, mutta kuten sanoin, minä mieluummin käsittelisin näitä asioita teknisemmässä kokouksessa, joka olisi kahdenkeskinen. Siellä voisimme keskustella esimerkiksi Mulderin hankkeesta, mutta voin sanoa siitä sen verran, että sopimuksen allekirjoitusvaihe on tullut ja meillä on 24 kuukautta aikaa toteuttaa vaadittu tutkimus, tutkimus mitä tulee sitten hintojen vaihtuvuuteen, niin maanviljelijöillä pitäisi olla enemmän tietoa. Me olemme sen osalta sitä mieltä, että paras tapa käsitellä tätä ongelmaa on maaseudun kehittäminen. Me voisimme mahdollisesti miettiä, kuinka voisimme konkreettisesti toimia alueilla maaseudun kehittämisen osalta. Ja tämä johtuu siitä, että jokaisella alueella on oma taustansa, omat markkinansa, jotka joihin hintojen vaihtelu vaikuttaa eri tavalla. Tässä muutamia elementtejä voisin toki jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta aikaa meillä ei varmaan ole, joten pysähdyn tähän. Kiitos. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitoksia johtaja Alto Longo. Varmasti saimme tästä paljon tietoa. Nyt lopuksi antaisin vielä puheenvuoron Esterille. Ole hyvä. Dank wel, eh, voorzitter. En ik wil ook eh, met name... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kiitän aivan erityisesti kollegoita jotka ottivat kantaa tässä keskustelussa. Kiitän myös Euroopan komissiota tästä seikkaperäisestä vastauksesta. Me olemme monissa asioissa yhtä mieltä, kun tilien selvittämistä, clearingistä, ja Euroopan komissio jakaa kantamme, että se on epärealistista, niin että neuvoston ehdotus on myös epärealistinen, ja, ja neuvosto toimii aika valikoivasti tällä hetkellä. Varmastikin on hyödyllistä, että minä olen, olen äh, yhteydessä äh, varjostelijanenkin kanssa komission suuntaan, jos te niin haluatte. Äh, ja maatalousvaliokunnan kanta voidaan ottaa huomioon, aivan erityisesti pilottihankkeissa. Me tulemme jatkamaan, me joudumme jatkamaan tätä keskustelua. Herra Mylderparka, joka jo 2009 moitti vaalitaistelussa, että hän olisi vuosia sitten tehnyt ehdotuksen objektiivista kriteereistä ö, tulotukea varten. No, nyt kun kuulen, että tämä sopimus vuonna 2011 on käsillä, mutta nyt se on liian myöhäistä. Täytyyhän olla kysymys siitä, että me puhumme järkevästi maatalouspolitiikasta ja sen uudistamisesta. Siinä, me tarvitaan, siinä tarvitaan objektiivisia kriteereitä. Nyt kuulemmekin, että sopimus olisi allekirjoitettu. Minusta tämä on hukkaheitettyä rahaa, sillä poliittinen laatu on jo paljon pitemmällä. mitä marginaalien jakoon tulee, sehän on edelleen parlamentin yksi prioriteetti. Olen iloinen kuitenkin tästä komission ehdotuksesta mitä, minkälaista keskustelua, jossa toivotaan keskustelua parlamentin kanssa, jossa tähdetään eteenpäin. katsotaan tässä kollegamme Kinesin suuntaan, että minkälaista joka ajaa tällaista epävirallista ryhmää, jossa puhutaan, jossa puhutaan marginaalien jaosta ja koko kauppaketjun äh, varrella. Ehkäpä useampikin meppi on kiinnostunut tästä epävirallisesta ryhmästä. Tämä on tärkeä, tämä on tärkeä kysymys ja joka tapauksessa minun tekstini minä otan tämän, että järjestelmää täytyy parantaa ja tässä olen kernaasti mukana tässä työryhmässä, jossa puhutaan käytännön toimista. Ja sitten volatiliteetti. Ymmärrän kyllä, mitä te sanotte, että siinäkin on optioita maaseutupolitiikan, maaseudun kehittämispolitiikassa, mutta tätä jäsenvaltiot eivät käytä hyväkseen ja tilat eivät saa sitä mitään. Mutta meille tilat ovat tärkeitä, Ja sitten te sanotte, että ehkäpä pilottihankkeita pitäisi sopeuttaa ja välittää parhaita käytänteitä eri jäsenvaltioista että minulle ei mitään, en ole löytänyt mitään hyviä parhaita käytäntöjä niiden, niistä jäsenvaltioista, joiden kanssa en ole puhunut, mutta meidän täytyy puhua tästä myöhemmin. Ja sitten jos me päädymme siihen tulokseen, että tarvetta on, että parhaista käytänteistä voidaan oppia, tämä on nyt aivan yleisellä tasolla huomautettu. Periaatteellisella tasolla kuitenkin tuottajien informointi on tärkeää, jos halutaan uusia rahoitusvälineitä myös tilojen pyörittämiseen. Näissä kysymyksissä me voisimme ehkä myös asettaa horisontaalisia ylärajoja maaseudun kehittämiseen myös tämän elinikäisen oppimisen puitteissa sosiaalirahaston tasolla. Näin, että komissio nyökkäilee, näin ollen minä voin olla toiveikas. Ehkäpä tätä voidaan vielä vahvistaa, että saisimme vaikka selvityksen tehdettyä parhaista käytänteistä, jotta me voisimme sitten valmistella vähän mukavaa mustaa valkoiselle ja, ja jotta saisimme sitten lisää vaihtoehtoja sosiaalibudjetista eikä maatalousrahastosta. Toivon, että, että vielä lähden lomalle, että tapaamme ensi viikolla. Allora, ricordiamo Hyvä. Muistutan vielä, että tarkistukset on tehtävä 23. heinäkuuta kello 12 mennessä. Nyt syrjymme kohtaan kuusi esityslistalla. Sen voimme varmaan käsitellä hyvin nopeasti. Kyse on siis tällaisesta sopeutumisasiakirjasta. Sopeutuminen Kyse on siis maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekin edistämistoimista sisämarkkinoilla kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta. Siihen on tehty muutamia muutoksia, sopeuttamismuutoksia. Nyt annan puheenvuoron Joselle ja sitten johtaja Pakieko haluaa ilmeisesti puhua myöskin. Ole hyvä. Oui, euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Tässä on tällainen äh, sovittami, yhteensovittamismietintö aika yksinkertainen kysymys tästä. Me sovitetaan lainsäädäntöön Lissabonin sopimuksen ja hetkinen komission ehdotus pyrkii sovittamaan yhteen asetukseen 17. joulukuuta 2007 tämä koskee tiedottamista ja melkein maataloustuotteissa sisämarkkinoilla kolmassa maissa säädöksissä, jotka koskevat tältä osin sopimusta. Näin tämä etenee. Minun mielestäni siis komissio ehdottaa jakoa, joka liittyy näihin säädöksiin, jotka ovat yleisluontoisimpia. Ja sitten noita lisäosia 290 ja sitten 291 artiklaa, Nämä kaksi artiklaa liittyvät tähän. Ehdottaisin kuitenkin joitakin tarkistuksia, jotka vahvistavat Euroopan parlamentin kantaa, mitä tulee näihin termeihin ja tuotteisiin, jolla voidaan saada tätä tukea, e- menekin edistämisellä tavoitteena on juuri vahvistaa ja antaa paljon horisontaalisempi visio toisaalta sekä kannoille että muodolle. Sitten nämä, tämä luettelo aiheista ja tuotteista on liitetty tähän liitteen muodossa, se olisi näin selkeämpi. Tämän verran minulla oikeastaan vain on tästä sanottavaa. Eh, ho visto che ci sono stati alcuni colleghi che chiedevano No huomasin, että muutamat kollegat ovat pyytä, pyytäneet puheenvuoroja, mutta varmaankin seuraavasta mietinnöstä. Haluaako johtaja Keko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Je serai aussi très bref. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös ihan lyhyesti haluaisin kiittää herra Boveta hänen mietinnöstään olennaisilta osin ollaan samaa mieltä. Olemme tästä iloisia. Tämä on erittäin tärkeä aihe parlamentille ja olemme valmiita yhteistyöhön parlamentin kanssa, jotta löydämme ratkaisun. Mitä tulee näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jättäisin ne myöhemmäksi. Me pitäisimme parempana joissakin tarkistuksissa olla hiukan joustavampia, mutta tästä sitten voidaan keskustella sitä aikanaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, direttore Pacheco. Kiitoksia, johtaja. Haluaako Jose lisätä jotain? No hyvä, jatketaan sitten eteenpäin. Kohta kahdeksan. Eli anteeksi, pyydän anteeksi. Siirrymme siis kohtaan seitsemän. Maataloustuotteita koskeva tiedotus ja menekin edistäminen. Mikä strategia Euroopan makujen edistämiseksi? Esittelee Jose bove. 30. toukokuuta äh, käydyn mielipiteiden vaihdon jälkeen. Äh, ja sen Bove on laatinut oma-aloitteisen mietinnön, jossa suhtaudutaan äh, myönteisesti komission maaliskuussa 2012 antamaan tiedonantoon, mutta siinä kuitenkin käytetään myöskin valikoivempaan lähestymistapaan. Mutta Jose voi esitellä. Kiitoksia puheenjohtaja tästäkin ihan nopeasti. Siis tavoitteena tässä mietinnössä on tukeutua komission tiedonantotekstiin maaliskuulta 2012 koskien maataloustuotemarkkinoita. Tämä on myös varsin myönteistä ja ihan oikeaan suuntaan mennään komission kantojen pitää vaikuttaa myönteisesti siihen, että menekin edistämis ei hyödytä vain perushyödykkeitä ja laatukysymyksiä, vaan myös elin, muita laadukkaita elintarvikkeita, jotka ovat paikallisia tuotteita, vaan erityisesti tähän li, tätä todellakin kuluttajat odottavat, kun viitataan näihin eri barometreihin. Tässäkin se voitaisiin ottaa esille. E-, enemmistö tällä hetkellä ihmisistä haluaa paikallisia laadukkaita tunnistettavia tuotteita. Jotta mentäisiin tähän oikeaan suuntaan, niin tarvitaan selkeä selkeä linja, suurempaa valikoivuutta. Tämä on ensimmäinen tär- välttämätön vaihe, jota voi vain valmistaa johdonmukaisuutta toiminnassa ja synergiaa eri välineiden väl- käy- välillä, joita käytetään menekin edistämiseksi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että on joitakin kohtia, jotka tulevat aivan selväksi, mitä tulee laatutuotteihin menekin edistämiseen. Ne liittyvät toisaalta erityisen tuotantometodeihin, alkuperä, materiaalisen er- alkuperämerkintöihin, mutta myös perinteisiin ja kulttuuritaustoihin. Tämä liittyy perinteisiin suojelutoimiin, mutta myös, niin kuin sanoin, tämän pitää kiinnittää huomiota paikallistuotteista saadaan laadukkaita tuotteita, joita kulutetaan myös tuotantoalueella. Tähän mennessä näin ei ole koskaan toimittu näin selkeällä tavalla, joten toimet, joita ehdotetaan, niiden pitäisi niitä kehitettäisiin näitä lyhyitä tuotantoketjuja ja lopetettaisiin luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja maan köyhtyminen ja miten tätä kautta saadaan lisäarvoa aikaan viljelijöille paikallisesti. Ja uskon, että kun ajatellaan meidän valiokuntamme prioriteetteja koskien Euroopasta lisäarvoa, niin tosiaankin tätä kautta pitäisi voida vahvistaa tätä erityistä paikallista maanviljelystä johtopäätöksenä, jotta saavutettaisiin nämä tavoitteet uusia tiedottamisen menekin edistämisen toiminta tarvitaan ja tarvitaan myös suurempi budjetti tätä varten. Viittaan tähän äskeiseen keskusteluumme, äh, koska minä siis puolan selkeää vahvaa talousarviota, jotta saavutamme kaikki tavoitteemme, mutta ei tavalla millä hyvänsä. Oikein hyvä, kiitos Jose Bove esityksestä. Nyt aloitamme keskustelun. Meillä on useita puheenvuoropyyntöjä. Patrão ensin. obrigada, senhor presidente. Eu considero oportunidade para finalmente... Kiitos puheenjohtaja. Vihdoinkin maanviljelijät saavat nyt sellaisen kuvan, että kaikki investoinnit ja panostus eläinten terveyteen ja yhteis- työntekijöiden yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, niin kaikki nämä toimet ovat olleet arvokkaita, jos yhä enemmän vaatimuksia täytyy saavuttaa matalasadoilla, niin Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt laadukkaissa tuotteissa vielä tai, tai maanviljelijöiden kohonneissa ansiotuloissa. Kilpailutilanne on parantunut, joten eh, on siis tiukentunut, joten maataloustuotteiden edistäminen on tärkeää. Se on tärkeää paikallisten maanviljelijöiden kanssa ja yksittäisten markkinoiden kohdalta. Myöskin meidän täytyy hyödyntää sisämarkkinoita, 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoita paremmin, mitä tulee eh, kansainvälisiin markkinoihin, meidän täytyy kilpailla laadukkailla tuotteita, tuotteilla, monipuolisilla tuotteilla ja myöskin kohtuullisilla hinnoilla. Mitä tulee sitten laadukkaisiin tuotteisiin, niin me emme tällä hetkellä tee niiden eteen riittävästi. Meidän täytyy parantaa markkinointia. Me, me tarvitsemme meneekin edistymisohjelmia. Minä uskon, että on tärkeää että menekin edistämispolitiikka tukee vientiä erityisesti pk-yrityksistä ja pk-yritysten on voitava hyödyntää kulutuksen kasvu, ähm, kasvavilla markkinoilla. Meidän on mentävä uusille markkinoille, meidän on varmistettava, että pk-yritykset, pk-yrityksiä kannustetaan – niin, että ne pystyvät saavuttamaan kriittisen massan kansainvälisillä markkinoilla. Muuten eh, heidän tilanteensa on erittäin vaikea. Meidän täytyy selvittää tietyt ongelmat ja esteet, joita liittyy vientiin. Meidän täytyy parantaa tiedotusta, meidän täytyy parantaa tiedotusta tietyistä aiheista Euroopan unionissa. Tietoa on koskien vientiä on saatava yritysten, sa- yritysten käyttöön. koskien jälleenmyyntimarkkinoita ja hotellimarkkinoita. Esimerkiksi me tarvitsemme kampanjoita, joilla kannustetaan toimimaan aktiivisemmin niin, että, että toimijat voisivat mm, hakeutua tällaisiin kansainvälisiin ohjelmiin. Näiden ohjelmien kautta me voimme taata, me, meidän on taattava se, että hyödynnämme paremmin resursseja. Tällä hetkellähän rajoitukset ovat eh, tiukemmat Euroopassa koskien eh, terveyttä, ympäristöstandardeja, eläinten hyvinvointia ja merkintöjä koskevat standardit ovat siis tiukempia Tämä johtaa siihen, että maanviljelyiden tuotteet ovat laadukkaita. Ja tällä tavalla, mutta maanviljelijöiden täytyy myöskin voida hyötyä tästä laadusta. Mitä tulee sitten ohjelmien valikointiin kansallisella tasolla, niin komission on laadittava selkeät ohjeet jäsenvaltioille ja meidän täytyy arvioida ohjelmia. Ja haluan painottaa, että Nykyisten ohjelmien arviointia täytyy siis parantaa niin, että käytetään konkreettisia indikaattoreita esimerkiksi sen suhteen, että onko markkinaosuus kasvanut. Lopuksi vielä muutama sana tällä tämänhetkisestä tiedotus- ja viestintäohjelmista maanviljelijöille. Tällä hetkellä ohjelmista on ollut joitakin hyviä tuloksia, mutta minun mielestäni meidän täytyy yksinkertaistaa ja parantaa vielä ohjelmia varsinkin, mitä tulee hallinnolliseen taakkaan ja byrokratiaan. Talousarvion osalta kollega jo mainitsikin, että on äärimmäisen tärkeää toimia sen osalta. Komission täytyy myöskin harkita ennakkomaksuja esimerkiksi kaksi tai yksi tai kaksi kolmasosaa maksettaisiin ennakkoon. Haluan kiittää esittelijää työstä. Mm. Olen samaa mieltä tämän yleisen linjan kanssa ja esittelijän ehdotusten kanssa. Meillä ei ole meillä ei ole riittävästi tietoa, riittävästi yksityiskohtia näistä asioista. Meidän täytyy varmistaa resur- luonnonvarojen kestävä käyttö, mutta täytyy myöskin varmistaa kohtuullinen toimeentulo maanviljelijöille. Nämä asiat täytyy mietinnössä ottaa huomioon. Minä olen valmis tekemään töitä näiden eh, mainitsemieni asioiden eteen ja olen sitä mieltä, että minun ehdotukseni voivat auttaa varmistamaan, että mietintö vastaa äh, maanviljelijöiden odotuksia. Kiitos. Ähm, useat ähm, kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa ja nyt sitten pyytäisin, että pidätte puheenvuorot lyhyinä, koska haluaisimme vielä koordinaattorin kokouksen käydä tänään. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Mielestäni tämä on tilaisuus saada todellinen strategia, jolla voidaan edistää menekkiä maataloustuotteissa EU-ssa. Tähän tarvitaan. Tämä on ratkaisevaa, kun ajatellaan tukea eurooppalaisille elintarviketuotteille niin yhteisön markkinoilla kuin ulkopuolellakin. Pitää lisätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta, mutta myös perinteistä suurista laatuvaatimuksista EU-ssa eläinten hyvinvoinnista hyvinvoinnista, tietotaidosta ja niin edelleen. Tässä ehdotetaan monissakin yhteyksissä, että ottaisiin mukaan nämä lyhyet jakeluketjut. Komissio sanoo, että tämä on maaseudun kehittämistä ja minä olen samaa mieltä komission kanssa ja näin olen mielestäni tämän tyyppinen ed- menekin edistäminen eh, pitäisi ottaa paljon laajemmin huomioon. En ole samaa mieltä siitä, että pitäisi kannattaa erityisesti kastavaa tuotantoa, koska sitähän täällä vain onkin. E, eniten kuin missään, enemmän kuin missään muualla. Minä oletan, että tässä viitataan ekologiseen luomutuotantoon, ja tämäkin kyllä kuuluu maaseudun kehittämisen piiriin. Toisaalta tuen sitä, että voitaisiin edistää minkälaisia tahansa mm, like, lajikkeita, jotka tuovat lisäarvoa. Ja myönteistä olisi myös tällaiset alkuperämerkinnät, maantieteelliset merkit ja muut, mutta ei eksklusiivisesti, jotta voitaisiin, että estettäisiin muiden tuotteiden menekin edistäminen. Ja sitten lopuksi mielestäni uudistuksen pitää keskittyä niihin aspekteihin, jotka tuovat selkeää parannusta menekin edistämiseen EU:ssa. On kyse sitten jäsenvaltion ehdotuksista, jotka kattavat eri tuoteluokkia. Ja pitäisi hyväksyä hyökätään hyväksi tästä vipuvoimasta, joka liittyy merkintöihin, ja ottaisin huomioon eri ohjelmat ja antaisi teknistä apua PK-yrityksille, kun ne laativat markkinointistrategioitaan. on verran minulta kiitoksia. Muchas gracias. Vice... Oikein hyvä. Seuraavana pääjohtaja. Varapuheenjohtaja. Ordförande och tack herr eh, Bové. Eh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Bove. Lyhyet jakeluketjut, alueelliset, erittäin tärkeä asia, kun kehitetään maaseutualueita, koska on monia sellaisia alueita Euroopassa, joilla ihan luonnollisista syistä on pienviljelyä paljon. Ja joskus nämä alueet tietysti ovat varsin kaukana suurista markkina-alueista ja keskuksista. Tämän takia meidän täytyy saada aikaan logistisia erityisketjuja, että kaikki toimii hyvin jakelussa. Joten tämä on erittäin tärkeä yksityiskohta, kun halutaan ottaa huomioon maaseudun kehityspuoli. Mutta kun me puhumme paikallisista markkinoista, ja paikallista tuotannosta, minä pyytäisin, että pidetään mielessä selvästi se asia, että jo nyt yli 50 prosenttia väestöstä elää erittäin tiheästi asutuilla alueilla, joten tarvitaan merkintöjä, valvottuja, suojattuja merkintöjä, jotta voidaan identifioida elintarvikkeita – jotta vältettäisiin se, että on tällaisia nimettömiä tuotteita saatavilla Tukholmassa, Lontosta, missä tahansa muualla. Ja sitten vielä kaksi tekijää, jotka eivät ehkä suoranaisesti kuulu menekin edistämiseen, mutta se on kuitenkin erittäin ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuutta. Toisaalta pitää säilyttää perinteiset tuotteet – Samoin perinteiset valmisteet ja jalosteet pitää todellakin säilyttää tietotaitoa konkreettisesti, mitä tulee hyvin elintarvikkeisiin. Me tiedämme, että elintarviketeollisuus tällä hetkellä pitkälti eh, toimii digitaalisesti monissa prosesseissa. No se on hyvä, se on rationaalista, saamme näin paljon edullisia elintarvikkeita, mutta kuitenkin, hyvät kollegat, jos siitä, siinä samalla menetetään tällainen autenttinen tietotaito, perinteet, perinteinen valmistustapa, niin mitä nyt sitten seuraava sukupolvi enää pystyy digitalisoimaankaan, jos kaikki menetetään sitten toisaalta. Ja tämä on myös erittäin tärkeä seikka tässä kontekstissa on nimittäin puhua luonnon monimuotoisuudesta. Täytyy ymmärtää, että luonnon monimuotoisuus ei, sitä ei voida vähentää, pienentää pelkästään tällaiseksi villien laikkeiden käsitys. Kyse on myös siitä, että säilytetään ja puolustetaan alueellisia lajikkeita ja paikallisia lajikkeita. On kyse sitten kasveista tai eläimistä. Tämä on ehdoton edellytys, jos halutaan saada aikaan tai jos halutaan säilyttää maatalous myös tulevaisuudessa. Näin ollen pitää siis säilyttää tämä pohja, jotta huomennakin voimme luoda uusia tuotteita. Kiitoksia. Luis Kiitoksia varapuheenjohtaja. Sitä aloitetaan keskusteluun. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ja nopeasti esittelellä allekirjoitan kaikki väitteet, jotka Rova Ajuso otti esille luonnollisesti. Ja tässä tapauksessa hän oli erittäin, puhui erittäin tärkeästä kysymyksestä. Ja lisäisin vain parista asiasta vielä siihen, mitä hän sanoi. Siis kaikki nämä eri tuotantotyypit ja nämä erityyppiset tuotanto markkinaraut Pohja pitää säilyä. Ensinnäkin tässä on, on ongelmana, että meillä ei ole minkälaista varmuutta siitä, että komissio aikoo lisätä resursseja tälle toimenpiteelle, koska jos halutaan käyttää samoja resursseja kuin tähänkin mennessä, niin tietenkin silloin meidän pitää olla erittäin varovaisia. Meidän ei pidä lopulta ei tuotanto yhtään mitään, joten kaiken tyyppinen tuotanto li- liittyy mahdollisuuden kehittämiseen, niin pitää pysyäkin siellä. Kaikki tuotet, on kyse sitten kaupan pitämisestä tai minäkin edistämisestä, pitäisi edistää ajatusta eurooppalaisesta tuotteesta, pitäisi pitää tämä aina selvästi mielessä, niin kuin jo Rova sanoi. Sitten vielä toinen asia, kaikki tuotteet, joita pidetään elintarvikkeina, niiden pitää voida osallistua samoin ehdoin ilman syrjintää minäkin edistämistoimintaan. Pa- ainakin niissä EU-maissa, joita niitä pidetään elintarvikkeina. Ja tässä mielessä täytyisi selventää, ovatko menekin edistämiset toimet joissakin tuotteissa, kuten viinin kohdalla, joka tällä hetkellä rajoitetaan kansainvälisen markkinoille, voitaisiin merkitä myös sisämarkkina mielessä, ja minä puolan tätä ja tulen joka tapauksessa esittämään tästä tarkistuksen. Sitten vielä viimeinen asia, herra Bove, eikö teistä ole tärkeä tämä rooli, joka voi olla edistämisessä markkinakriisitilanteissa? Asia, jota tuskin käsitellään ollenkaan ja kuitenkin me olemme sitä mieltä, että meidän ei pidä saada aikaan laadukasta tuotantoa, vaan tämä on myös erittäin merkittävä tilaisuus sille, jotta saataisiin tällainen markkinakriisin väline yhteisötuottajille, jotka hoitavat kuitenkin tuotantoa täällä. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia. Luis ja sitten Magdalena. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Minä haluaisin poliittisen ryhmäni puolesta ja varjoesittelijää Tangilen puolesta – kertoa esittelijälle kollegoille, että olemme samaa mieltä yleisen linjan kanssa mietinnössä. Aikaisemmin menekin edistämisen tarkoittaisi kohdistui suureen määrään tuotteita. Nyt tulevaisuudessa meidän täytyy keskittyä laadukkaiden tuotteiden edistämiseen ja sellaisten tuotteiden edistämiseen, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa. Haluan esittelijä myöskin sanoa, että minä tuen ehdotuksia, jotka, eh, joissa painotetaan, että menekin edistämistä tarvitaan. En tiedä, voiko menekin edistämisellä eh, vaikuttaa kriisiin. Saksassa esimerkiksi on ollut eh, asia koskeva kriisi ja tämä vaikuttaa maanviljelijöiden toimintaan. Nyt täytyy palauttaa myöskin kuluttajien luottamus. Ehkä se onnistuu meidänkin edistämisellä. Tätä täytyy vielä tarkemmin miettiä, jotta voidaan auttaa maanviljelijöitä, joita kriisi on Kiitoksia. Minä puheenjohtaja haluaisin korostaa tätä hyvää puolta tässä mietinnössä, sen kohta, jossa käsitellään alkuperä ja laatua, pitäisi suosia paikallista kulutusta. Ei tässä sponsoroida mitenkään luomuomenoiden markkinoita, jotka tulevat puolta planeettaa. Pitää olla kyse Euroopassa tuotteista tietysti, mutta myös paikasta kulutuksesta samoin kohdassa, jossa käsitellään kestäviä maatalouskäytäntöjä, paikallismarkkinoita, maaseudun kehittämistä, tässä otetaan huomioon, miten tuotteet on valmistettu ja viljelty, miten otetaan kestävyys huomioon. Tähän liittyy myös monia muita käsitteitä, joita otetaan esille ja joista puhutaan muissakin yhteyksissä eri valiokunnissa, ympäristövaliokunnassa e, aivan erityisesti. Ja sitten se pitää ottaa huomioon myös kulutuksessa. Ja tämä pitäisi koskea myös näitä kouluhedelmä järjestelyitä ja koulumaitokysymyksiä. Ja tietysti tämä opetuspuoli pitäisi ottaa huomioon, kertoa kansalaisille viljelijöille työstä tavallaan ja omalla alueella harjoitetaan tällaista toimintaa. Ja tämä on kestävämpää toimintaa pidemmällä aikavälillä ja se voi vaikuttaa kulutukseen, ei vain ajatellen lapsia koulun kautta, vaan kulutus sitten siinä vaiheessa, kun lapset kasvavat aikuiseksi, niin he, voidaan siis vaikuttaa myös perheessä käyttäytymiseen. Hm. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia Magdarabella, Highward ja McGuinness. President, uh, as a shadow I wish to... Kiitos puheenjohtaja varjoesittelijänä. Haluan kiittää tästä erinomaisesta työstä. Oli selvää, että kattava informointi ja edistäminen puuttui ja äh, esitteli selkeästi huomasi, että meidän pitäisi tukea, äh, harrastaa tukevia toimia, joka tukee tuotantojärjestelmää, joka vastaa uusiin haasteisiin tämän päivän maatalouspolitiikassa. Minä tuen näitä päätavoitteita, joiden mukaan luotaisiin enemmän lisäarvoa Euroopan elintarviketuotantoon ja myös strategiaa ja saada synergiaa aikaa eri tukivälineiden välille. Yksinkertaistaminen on tärkeä asia, jotta voitaisiin äh, saada enemmän tukea äh, äh, tuottajille, jotta myös kuluttajat pääsevät hyöpymään tästä. Tietenkin voidaan, mutta yhden prosentin leikkaus kulutuksessa on selkeä, että, että tuke, edistäminen on unohdettu ja meidän täytyy panostaa informaatio- ja konsultointitoimenpiteisiin. Sitä pitää lisätä huomattavasti. Me haluamme, että, että näisten tuotteiden laadusta ollaan tietoisia, että ne täyttävät korkeimmat standardit. Meidän täytyy viestiä tämä informaatio selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Olen samaa mieltä, että, että tietämättömyys maanviljelystä näkyy myös Euroopan historiassa. Meidän täytyy lähteä suoraviivastamaan toimintaamme, jotta kansalaiset ymmärtävät yhteisen maatalouspolitiikan roolin ja että viljelijät tuottavat korkealaatuisia elintarvikkeita. Ja olen, otetaan kernaasti esittelijöitä lisätietoa tästä järjestelmästä. Ja on tärkeää saada tuotteet myös tuotantoalueeltaan kulutettavaksi ja hän tähtää tässä tuottajien ja kuluttajien yhteistyöhön. Meidän pitäisi saada keskittyä sekä tähän jakeluun ja laatuun ja korkean, korkean standarditasoon, josta hyötyvät niin tuottajat kuin viljelijätkin, mutta ne ovat myös potentiaalisia hyötyjä markkinoille. Me haluaisimme olla kilpailukykyisiä ja siksi meidän täytyy panostaa vahvuuksiin maataloudessa – ja meidän täytyy viestiä kauppakumppaneillemme meidän korkeasta standarditasosta. Meidän täytyy olla saa laaja lähestymistapa, jotta voidaan tukea maataloustuotteiden markkinointia. Me tarvitsemme tätä katalysaattoria talouskasvua Euroopan unionin jäsenmaissa – ja meidän maassamme on elintarvikkeiden ja juomien vienti on kasvanut 12 prosenttia viime vuonna. Ja meidän täytyy tukea tätä äh, edistämispolitiikkaa, täytyy toimia niin, että myös kuluttajat ymmärtävät sen. Ja äh, sitten koulujen maitojärjestelmä ja elintarvikejärjestelmä on tukemisen arvoinen asia. Ja tämä edellyttää myös kansalaisten ja tuottajien mukanaoloa lopuksi puheenjohtaja, meidän pitäisi varovaisia siitä, millä tavalla määrittelemme laadun. Ei, lähteä, ei saa lähteä sitomaan viljelijöitä byrokratian rattaisiin, koska se aiheuttaisi kuitenkin vain haittaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia Hayward. Ja nyt sitten Maria McInnes, ole hyvä. Uh, but brief, I hope, Chairman, and thank you. Lyhyesti puheenjohtaja, kiitos esittelijä teillä on paljon tehtävää, koska luvut osoittavat, että alle 24 prosenttia EU-kansalaista on tietoisia luomulogosta, joka EU:ssa on. Siis vain pieni vähemmistö tunnistaa tällaisen suojatun maa, alku, alkuperämerkinnän, joten paljon työtä meillä on vielä tehtävänä EU:ssa ja myös vieläkin huolestuttavampaa mielestäni on, että hiljattaiset tutkimukset osoittavat, että nuoriso ei juurikaan ole kiinnostunut laadusta kuin vanhemmat. Ja ne, jotka sanovat, että koulut voivat vaikuttaa, ovat aivan oikeassa. Minä tunnen huolta siitä, että pyydämme nyt kouluja tekemään varsin paljon työtä ja meidän pitäisi joka syvällisemmin pohtia, miksi on niin, että nuoret Omaavat tällaisen globaalimman näkemyksen, kun taas me keskitymme paikalliseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, koska emme, olemme ehkä hiukan pihalla sen suhteen, mitä nuoret ajattelevat, ja meidän pitäisi kouluttaa heitä, jos me nyt olemme oikeassa, että he kulkisivat meidän suuntamme, mutta kiitän kuitenkin tästä mietinnöstä. Bene, grazie. Kiitoksia, mä Ja nyt sitten puheenvuoro komissiolle. Johtaja Pacheco, ole hyvä. Merci, monsieur euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä yhteydessä haluaisin onnitella tuesta, jota on ilmaistu uudistusaloitteelle, jonka herra Boveikasta, tämä tuki on aivan erityisen oikean aikaan tuleva, koska nyt teemme nyt valmistelemme uusia lainsäädäntöehdotuksia, joten teidän mietintönne tulee todella oikeaan aikaan ja muutenkin se on hyvä. Aivan nopeasti mekin tiedämme, että pitää ennen kaikkea tukea laatutuotteita, joihin liittyy vahva lisäarvoisuus, mutta myös meidän pitää mahdollistaa se, että voimme antaa tietoja uusista standardeista, joita kaikki maataloustuotteet noudattavat. Me haluamme myös sanoa, että menekin edistämisen pitää näkyä markkinoiden kehittämisenä ja jotta parannetaan myös tietoa maataloustuotteiden erityispiirteistä EU-ssa sisämarkkinoilla, mutta myös EUn ulkopuolella. Monet valiokunnan jäsenet ovat viitanneet tähän ja me jaamme tämän näkemyksen myös. Edelleen jaamme esittelijä muidenkin näkemyksen siitä, että lyhyt levikikysymys on tärkeä kysymys, tai lyhyet ketjut ovat tärkeitä kysymyksiä, ja tähän pitää myös saada riittävä rahoitus maaseudun kehitysmekanismin kautta. Vielä kerran kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia meille annetusta tuesta. Grazie, Jose. Kiitoksia. Jose Passego nyt puheenvuoro takaisin Jose Bovelle. Kiitoksia. Niin, mielestäni tämä työ on nyt tässä lähtenyt liikkeelle. Minä tietysti odotan teiltä tarkistuksia jo, ja näin voidaan laajentaa tätä työtä, koska aivan niin kuin komissio äsken totesi, tämä on sitten pohjana konkreettisesti komissiolle, kun se alkaa laatia lainsäädäntöehdotustaan. Työ, jota me täällä teemme, mahdollistaa sen, että voidaan aloittaa tätä työtä myös komissiossa, se on tärkeä kohta. Pitää varoa tätä laatukysymystä, koska hiukan sekannus täällä on ollut, mutta tämä on todella tärkeä kysymys, eikä se mielestäni kuulu tähän rahoitukseen, kun puhutaan markkinoista tuotteiden kohdalla, jotka ovat olleet kriisissä tai vaikeuksissa. Tämä on tämän budjettikohdan alku. Ensin yritettiin myydä ylijäämää, sitten pyritään vastaamaan erilaisiin, erilaisiin kriiseihin, ja nyt sitten ollaan muuttamassa suuntaa, joten kriisireaktio ei kuulu tähän linjaukseen enää, vaan tämä liittyy pikemminkin tällaiseen myönteiseen tapaan, jolla pyritään edistämään laadukkaiden tuotteiden menekkiä yleisesti ottaen, mutta tähän liittyy tietyt kriteerit, jotka voidaan identifioida niin Euroopan tasolla kuin kansainvälisestikin, joten kriisituki ihan ok, mutta se ei kuulu näihin raameihin. Tämä taas kuuluu keskustelun, jota käymme yhteistä maatalouspolitiikasta, joka, ja siihen se, tämä pitää liittää, ja varoa sitä, että me sotke viestejä tähän uuteen hankkeeseen. Molto bene, grazie. Oikein hyvä, kiitoksia esittelijälle. Ja nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan, kohta kahdeksan. Esittelijä Julie Girling on paikalla ja nyt keskustelemme sitten suhteen maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimintasuunnitelmista. Käsittelemme siis nyt mietintöä, jonka jäsen Kirling on tehnyt komission ehdotuksesta ja se liittyy joihinkin tilinpitosääntöihin ja toimintasuunnitelmiin. Ja tämä liittyy siis maankäyttöön ja maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen. On äärimmäisen tärkeää toimialan kannalta, että muutoksia tehdään, muutoksia, jotka muodollisesti otetaan mukaan tavoitteisiin, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia. Nyt sitten puheenvuoro esittelee. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on melko lyhyt mietintö ja se on aika selkeä, joten ei sen käsittely varmaan kauaa kestä. Halusin kuitenkin alustavasti sanoa, että vaikka se onkin melko selkeä, niin se on kuitenkin erittäin tärkeä. Ja on tärkeää muistaa, että jos me aiomme vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin maankäytössä, maankäytön muutoksessa ja metsätaloudessa, niin meidän täytyy saada laskentamenettelyt oikein alusta saakka tulevina vuosina. Emme voi keskustella siitä, kuinka laskelmat on tehty. Meidän täytyy alusta saakka tehdä laskelmat oikein, jotta voimme todella alkaa käyttää näitä tietoja tulevaisuudessa. Meillä on nyt mahdollisuus toimia näin. Suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen. Se on kunnianhimoinen askel, mutta oikeaan suuntaan. Olen kuitenkin tehnyt teksiin useita muutoksia, jotka on esitelty. Yksi tärkeä osa-alue on, ovat kansalliset toimintasuunnitelma, artikla 10, liitteessä. Minä ehdotan, että ne poistettaisiin tekstistä, koska niissä mennään liian pitkälle. Jos ne mainitaan tekstissä, niiden pitäisi olla vapaaehtoisia, niiden pitäisi olla joustavia. Kuuden kuukauden määräaika jäsenvaltioille tuottaa kansallinen toimintasuunnitelma on liian rajattu ja se aiheuttaa liikaa taakkaa. Teksti on tällä hetkellä, ei mielestäni siis kannusta, vaan oikeastaan Oikeastaan päin, sillä on päinvastainen vaikutus. Ehkä eh, tässä kohdassa voidaan vielä päästä kompromissiin, mutta mielestäni tämä on se lähtökohta. Toinen tärkeä asia mietinnässä on on tämän toimialan yhteensovittaminen kansainvälisten yleissopimusten kanssa tämä ähm, laadittiin ottaen huomioon kansainväliset sopimukset, joten ja Durbanin yleissopimus, ja olen sen ottanut huomioon. Artiklassa 2 on määritelmä, artiklassa 9 sinne olen myöskin tehnyt muutoksia. Sitten toinen suuri asia ovat nämä delegoidut säädökset, vaikka olenkin sitä mieltä, että tämä on arkaluonteinen asia, ja se on johtanut toimivälisten toimi, toimielinten väliseen kädenvääntöön, niin komission valta delegoida artiklan 4 ja artiklan 6 mukaisesti on mielestäni oikeutettua, mutta sitten artiklan 4, 9, 5, siinä olen tehnyt pieniä muutoksia. Mielestäni nämä muutokset, jos niitä vaaditaan, niin lainsäätäjien pitäisi valvoa näitä muutoksia perinteisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Tässä kaikki huomioni. Kiitos. Molto bene. Oikein hyvä, kiitoksia kollega Girling ja nyt aloitamme keskustelun. Puheenvuoropyyntöjä on monta ja minä sitten pyytäisin koordinaattoreita olemaan käyttämättä puheenvuoroa, koska kokous käydään myöhemmin. Ensimmäinen puhuja, varapuheenjohtaja. Tack. Och jag vill... Tack. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tavallaan tämän ajatuksen urbanisoinnista. Tämä on aivan erinomainen juttu. Yksi vastalause minulla kuitenkin olisi, koska Euroopassa, kun me puhumme metsätaloudesta, niin silloin pitää muistaa, että suure, suuria eroja todellakin löytyy ongelmissa eteläisen Euroopan metsätaloudessa ja taas Toisaalta Euroopan pohjoisossa on ihan omat ongelmansa. Etelä-Euroopassa on ennen kaikkea kyse siitä, että pitää vistuttaa enemmän puita, metsittää enemmän ja säilyttää näitä metsiä, joita on jo istutettu. Erityisesti metsäpalot ja kuivuus aiheuttavat hankaluuksia jatkuvasti, toistuvasti. Mitä esimerkiksi tapahtuu Valanssin alueella? Siellä on erittäin huomattavia metsäpaloja – Tämä on ilmastoongelma huomattava ilmastoongelma, Pitäisi voida toimia niitä paloja vastaan, se on aivan olennaista. Mutta tilanne ei kuitenkaan ole sama muissa maissa. Esimerkiksi meidän maassamme ongelmat ovat ihan eri luokkaa, kun on kyse esimerkiksi hiilidioksidin että Meillä on liikaa vettä. Joten vetoaisin nyt teihin, yritetään nyt löytää kompromissi. Yritetään löytää yhteisiä sääntöjä, mutta Pitää kuitenkin tietää, että sääntöjen pitää soveltaa varsin erilaisiin todellisuuksiin, joten pitää tosiaankin ottaa mukaan paikallinen ja alueellinen ulottuvuus tässä tilinpidossa. Grazie vicepresidente Polson. Adesso Elisa. Kiitoksia varapuheenjohtaja Polson. Kyssingin seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tästä hänen tekemästään työstä ja minusta tämä konsepti jonka hän on tässä, tähän paperien valinnat on todellakin hyvä. Tavoitteet ovat mielestäni ehdottoman kiistattomia, jotta tämä lulu CF voidaan noudattaa, mutta usein hyvin tarkoitettu tieto ei ole aina hyvin tehty. Siksi onkin hyvä, että esittelijä on viitannut ensinnäkin siihen, että lukujen täytyy olla oikein ja tämä ehdotettu indikaattorijärjestelmä, se täytyy minusta sitä täytyy minusta ehdottomasti viilata, koska missään tapauksessa ei voida hyväksyä sitä. Ja niin kuin vaarapuheenjohtaja Paulsenkin otti tämän esille, että Euroopassa on kuitenkin hyvin paljon suuria eroja metsätaloudessa, että on alueita, joissa metsätaloudella on valtava biomassan tuotantopotentiaali. Sehän tarkoittaa myös sitä, että metsää jää myös käyttämättä ja pitääkin jättää käyttämättä. Totesinkin, että ei millään tavalla näin saa tapahtua. Suuria kysymysmerkkejä minulla on tässä, tähän, byrokratian, tähän byrokratian suhteen, koska tämähän on tullut tämän järjestelmän mukana, tämä byrokratia, ja haluaisinkin kehottaa varovaisuuteen tässä, koska nykyisissä maatalouspolitiikan neuvotteluissa ja suunnitteluissa on valtavasti hallin, hallinnollista taakkaa tulossa maa- ja metsätalouteen. Ja minusta kustannushyötyanalyysi ei oikein ole tässä selkeä. Ja sitten esittelijä puhui kansallisista toimintaohjelmista Tämän arvion voin jakaa hänen kanssaan. Minä ehdottomasti puolustan kannustajärjestelmiä. kaikki velvoitteet ja pakotteet ja meidän tiloillamme ja tuotannossamme tuovat vain kohtuullisen hyödyn, jos me voimme luo, pystymme luomaan kannustajärjestelmiä kuten esimerkiksi tällaisia ympäristöohjelmia. Meillä on paljon paremman, parempaa hyötyä kuin mitä kuin että jos maa- ja metsäviljelijöitä pakotettaisiin toimii. Tämä koskee myös kansallisvaltioita. Tässä komission on, on puuttunut ehkä liikaa kansallisvaltioiden toimivaltuuksiin ja sitä, sitä kärkeä voitaisiin vähän lieventää. Kiitoksia. Grazie, Elisa. Kiitoksia Elisabeth Agnew ja sitten Magin. Puheenjohtaja, tiedät, että minulta voit odottaa jotain hieman erilaista. Jo tämä aihe, sen pitäisi vaikuttaa, maanviljel- saada maanviljelijät varpailleen. Siis siellä puhutaan kasvihuonekaasupäästöistä ja poistumista maankäyttöön liittyvissä toiminnoissa. Maanviljelijöiden täytyy arvioida, kuinka paljon päästöjä vaikkapa, vaikkapa lampaat sitten tuottavat ja sitten ne pitäisi poistaa. Siitä tulee lisää byrokratista taakkaa, mutta kuinka nyt sitten näitä päästöjä voidaan vähentää? Tällä hetkellä, tai siis nyt taas tehdään maanviljelijöiden elämä vaikeaksi. Suurin osa päästöistä syntyy lihantuotannossa ja kaikki, mikä kasvaa maatiloilla, se eh, vaikuttaa kasvuun. Hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä korkeammat verrattuna 30 vuoteen sitten. Se johtuu siitä huolimatta me emme ole kuitenkaan – saaneet näitä lämpimämpiä ilmoja, kuten asiantuntijat ovat ennustaneet. Olen jo saanut oman vesisateeni omalla maatilallani. Yleensä vettä tulee huhtikuussa, toukokuussa, kesäkuussa. Minun mielestäni minun täytyy myöskin kysyä, että voidaanko, kuinka yksittäinen maaville voi laskelmat tehdä. Ehkä pitäisi maaville sitten investoida uusiin laitteisiin, joilla laskelmat voitaisiin tehdä. Kiitoksia. Okei. Okay. Thanks. Kiitoksia. Mäkinen. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin Rova Görlingiä erittäin mm, tasapainosta esityksestä ja tekstistä. On vaikea olla eri mieltä siitä, mitä herra Agnew sanoi viljelyn reaktiossa tähän ehdotukseen. Oma reaktioni on vähän samanlainen. Olisin kyllä aika huolissani näistä käytännön vaikutuksista joita ehdotuksesta syntyisi ja vetoaisi niihin kollegoihin, jotka eivät ole vielä lukeneet komission ehdotusta, että lukisivat, koska se kyllä valtavasti vaikuttaa tähän työhön, jota tehdään YMPn uudistuksessa. Jo tässä tavalla on lähentymistä jopa Ehkä hyvästä syystä komissio näin toimii, mutta tämä kyllä lisää valtavaa byrokratiaa ja monimutkaista toimintaa viljelijöiden kannalta. Esimerkiksi toimintasuunnitelma ajatus. Olen samaa mieltä Rova Görlingin lähestymistavasta tässä. Tämä on liian raskas tapa toimia, mutta minulla on toinenkin hu- huoli. Ole, pystymmekö me huo- kunnolla äh, laskemaan tilejä viljelytoiminnasta. Ja tällainen pakollinen ilmoitus, mitä tulee laidunmaan hoitamiseen tai viljelymaan ja tämä sen käyttöön vuonna 2013, niin mielestäni se ei ole mitenkään mahdollista, joten vetoaisin valiokuntaan, että todellakin tutustutte huolella tähän tekstiin. Minä tiedän, että olen tietysti ympäristövaliokunnassa, siellä keskustellaan tänä iltana, mutta koska me keskitymme tässä YMPn uudistukseen, tämä mietintö ehkä ei saa tarvitsemaansa huomiota, joten haluaisin kiittää esittelijä erittäin tasapainoisesta, rauhallisesta esityksestä ja tulen itse tekemään jotakin tarkistuksia niin, että nostamme keskustelun tasoa tästä asiasta eikä tämä vaan menee ohi näin vain ilman minkäänlaisia muutosesityksiä. Kiitoksia. On erittäin tärkeää, että asia tutkitaan tarkkaan, komission ehdotus tutkitaan tarkkaan. Nyt puheenvuoro siis tosiaan komission edustajalle, jäsen Holsen, tai siis, johtaja Holsen ympäristöpääosastolta. Thank you. Um... Kiitoksia ilmastopääosastosta oikeastaan. Ensinnäkin kiitän esittelijää hänen tekemästä hienosta työstä. Tämä on todellakin, tämä ei ole mikään helppo paketti. Tässä on paljon teknisiä elementtejä. Tässä paketissa ja paljon tek- teknisiä seikkoja, jotka tulevat kansainvälistä neuvotteluista ja esittelijä on hyvin saanut hallintaansa useat näistä teknisistä perusteluista kokonaisvaltaisella tasolla, tavalla Kiitoksia tästä työstä. Tämän sanottuani on kuitenkin tärkeää painottaa sitä, että tämä ehdotus on päätöksentekoa varten näistä äh, tilinpitosäännöistä. Näillä sitä sovelletaan vain jäsenvaltioiden järjestelmiin ja vir- virkakoneistoon. Siinä puhutaan tilinpitosäännöistä, jotka käytännössä sitten yksinkertaisesti sanottuna ilmaisivat, millä tavalla jäsenvaltiot pyörittävät Excel-taulukoitaan ja laativat taulukoita. Se, se, tämä ei merkitä poliittisia toimenpiteitä eikä byrokratiaa yhdellekään viljelijälle, ihan noin selvästi sanottuna. Se, mitä nyt tapahtuu tässä kontekstissa sen jälkeen, tässä tämä ehdotus on vaan soposoinnissa Durbanin säädösten kanssa, että saadaan kunnon numerot hallitusten tai valtiollisiin, valtiollisiin järjestelmiin. Mutta kiitämme kuitenkin kommenteistanne ja me odotamme tulevia keskusteluja tästä paketista ja kiitos vain. Kiitoksia. Pyydämme, tai siis kiitämme nyt siis ilmastopääosaston edustajaa ja nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja tartunut näihin kommentteihin, joita on tehty selvästikin. Kysymyksiä tässä liittyy. Vaikeita kohtia on metsätaloudessa ja olen valmis keskustelemaan tästä jatkossa enemmänkin. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että on alueellisia isoja eroja ja meidän pitää varmistaa, että ne tulee katetuiksi. Kiitän kaikkia heidän ystävästä sanoistaan, sanoistaan paitsi herra hän ei koskaan ole ystävällinen sanoissaan, mutta sanoisin nyt vain sen verran, että DG Klima totesi tässä äsken, että kyse on tai tässä ei ole kyse yksittäistä viljelijöistä ja heidän tilinpitoistaan, vaan hal- jäsenvaltioiden hallituksista. Ja vaikkakin täysin ymmärrän tämän asian ja tämän liittyvän logiikan, ymmärrän myös herra Agniuksen varaukset ja Rova Kenisen varaukset, että jossain vaiheessa, jos kaikki menee suunnitelman mukaisesti, niin tämä vaikuttaa siihen, kuinka ilmasto DG tai Envi pääosasto ajattelee ja yrittää järjestää yksittäistä maanomistustoimintaa. Tämä on lähes väistämätöntä, joten se pitää nähdä yhteydessä koko miten se maatalouspolitiikan uudistuksiin, joka on vähän jumissa tällä hetkellä, tiedän kyllä. Minun vastuuni maatalousvaliokunnan puolesta on yrittää pitää tämä mahdollisimman puhtaana, yksinkertaisena, selkeänä, suoralinjaisena, ei monimutkaisena tässä vaiheessa. Tulen juuri Envi-valiokunnan keskusteluista ja he haluavat tästä tarkempaa, monimutkaisempaa ja vaikeampaa toteuttaa, joten meidän todellakin pitää olla erittäin tiukkoja tässä asiassa ja siksi minun mietintöni on niin selkeä ja suoralinjainen ja yksinkertainen ja kiistatta varmastikin tulevaisuudessa tulemme keskustelemaan tästä vielä uudestaan, kun pääsemme perustilinpitomenettelyjen ohi. Kiitoksia esittelijä. Puheenvuoro Albert Deshö pyysi puheenvuoroa, ole hyvä. Niin, olisin paljon kiitoksia puheenjohtaja minulle esittelijälle vielä kysymys. Luen juuri, että aikaisemmin Pohjois-Amerikan mantereella 200 miljoonia bisonia ja bisoni on, pää, tuost, tuotti 600 litraa metaania vuorokaudessa. Bisonit ovat kuitenkin lähinnä lukupuuttoon kuolleita, ja niitä on enää 300 kappaletta. Konkreettinen kysymys, onko tämä sukupuolen kuoleminen osaltaan vähentänyt hiilidioksidipäästöjä ja sillä tavalla helpottanut ilmastonmuutostilannetta? No, no. No, ei, ei tarvitse vastata tähän, Julie. Kiitoksia kaikille ja nyt päätämme tämän aiheen käsittelyyn Muistutan, että muutosehdotukset tai tarkistukset täytyy toimittaa 4. Syy- syyskuuta mennessä siis äh, Julie Kirlingin mietinnöstä. Haluan myöskin muistuttaa, että mitä tulee Boveen mietintöön menekin edistämisestä, niin 29. elokuuta mennessä täytyisi tarkistukset toimittaa aloittaa. Nyt siis kokous on päättynyt. Näemme huomenna aamulla kello 9.30 huomenna aamulla. Ja nyt pyydän koordinaattoreita jäämään tänne paikalle, niin voimme käydä kokouksen nyt heti. Kiitoksia. Excellent.